Kollegat, haluaisin pyytää teitä kaikkia istuutumaan paikoillenne niin, että voisimme jatkaa esityslistaamme, iltapäivän esityslistaa. Ja ensimmäinen TEN-T-koordinaattori, joka on täällä, on herra Oliviera – ja tässä on kysymys meren valtateistä. Ensisijainen hanke numero 21. Joten jos voisitte istutua paikoillenne. Yksi kokous on tässä huoneessa, kaikki muut kokoukset tuolla salin ulkopuolella. Okay. So. Joten. Herra Valentin de Oliveira, puheenvuoro on teillä kymmenisen minuuttia niin, että voitte kertoa työstänne, joka liittyy hankkeeseen 21 ja sen jälkeen sitten kysymyksiä ja kommentteja edustajilta, joten puheenvuoro on teillä, olkaa hyvä. Kiitoksia. Ensinnäkin onnittelen teitä uudesta tehtävästänne ja toivotan kaikkea parasta tulevaisuudessa. Ja nyt vaihdan portugaliksi. Viimeisen kahden vuoden aikana olen tavannut yli 300 henkilöä, kun olen valmistellut tätä raporttia, josta nyt keskustellaan. Tämä on itse asiassa toinen versio. Ensimmäinen ilmestyi viime vuonna. Ja keskusteluni ovat vieneet minut Suomesta Kreikkaan. Kyse on kaukaisista satamista ja satamista, jotka toimivat erilaisissa tehtävissä. Ongelmat ja ratkaisut näihin ongelmiin voidaan luokitella kolmeen eli kategoriaan. Ensinnäkin matkustus sinänsä, nämä alukset, eli ongelmat, jotka liittyvät turvallisuuteen, luotettavuuteen ja esimerkiksi VTS ja muihin matkustamiseen liittyviin järjestelmiin. Ja myöskin alusten lasti ja rahti liittyy tähän. Ja tämä on katettu ensimmäisessä raportissa nämä konttikysymykset. Sitten toiminnan parantaminen, mitä tulee hiilidioksidipäästöjen ja muiden päästöjen vähentämiseen maantieliikent alusten käytössä ja sitten eurooppalaisten hankkeiden yhdistäminen toisiinsa. Kuljetuskysymyksissä, mitä tulee näihin aluksiin, täytyy miettiä miehistön kokoonpanoa. Euroopassa on kolme maata, joissa ei ole mitään koulutusongelmia. Mutta, siis Kreikka, Romania ja Norja, joka ei kuulu edes Euroopan unioniin tietenkään. Kaikilla muilla on koulutukseen liittyviä ongelmia. olisi aivan paikallaan, että ajateltaisiin jotakin Erasmukseen verrattavaa rakennetta, jotta myös merikysymyksissä annettaisiin koulutusta. Meille se on aivan oleellinen asia. Ja toinen mahdollisuus käsittelisi satamien tehokkuuden parantamista hallinnollista kannalta. Puhuin jo paljon mietinnössäni tästä single window-periaatteesta. Tarkoitan siis yhtä ainoa luukkua, jolta kaikki asiat voidaan hoitaa Sanoin, että monia asioita voitaisiin hallinnollisesti tehdä paremmin. Eri palveluiden täytyisi olla keskenään yhteydessä ja luonnollisesti täytyisi myös tutkia koko sataman tehokkuutta. On myös aivan materiaalisia esteitä. Monien satamien on syvennettävä vesialuettaan – Monia täytyy myös pidentää siten, että laiturit jatkuvat pitemmälle kuin tähän mennessä. Ja laitokset ovat yleensäkin riittämättömiä, joten satamissa on vielä paljon parantamisen varaa. Ajattelen tässä erityisesti kaupunkien satamia, joita kaupunki ympäröi, koska kyseiset kaupungit ovat vanhoja, Ja kun kaupungit ovat laajentuneet ajan mittaan, tällöin sataman tilanne on vaikeutunut, joten parannuksia on mahdollista tehdä alkaen jo siitä, miten satamaan pääsee Ja meidän täytyisi yleistää tiettyjä ehtoja, jotka tällä hetkellä pitävät paikkansa vain aivan erikoistapauksissa. Ne pitäisi tehdä sellaisiksi, että ne ovat voimassa kaikkialla. Esimerkiksi sisääntulo täytyisi tehdä sellaiseksi, että single window-periaate voitaisiin toteuttaa. Näistä asioista puhun jo edellisessä mietinnössäni. Satamen tehokkuus on siis keskeinen kysymys. Ja kolmas tekijä yhteydet takamaastoon, niin sanotun Interlandin. Totta kai tässä tulee kyseeseen eri liikennemuotojen yleistäminen, mutta omasta puolestani kannattaisin erityisen sydämellisesti tiettyjä liikenneratkaisuja. Ja jos, jos emme tule ajoissa tajuamaan sitä, että että meidän on tehostettava rautatieliikennettä satamista eteenpäin. Rautatiet olisivat eh, avainasemassa mm, joissakin maissa, esimerkiksi Puolassa ja Romaniassa on havaittu, eh, kun on rakennettu eh, maantiepätkiä, jotka johtavat satamaan ja joiden tarkoitus on tehdä satama tehokkaammaksi on havaittu, että sisämaan kanssa todella tarvitaan yhteyksiä ja tämä voisi olla alue, jota unioni nimenomaan voisi rahoittaa. Ajattelen tässä erityisesti logistiikkaa, joka sitoisi sataman taustalla olevaan maahan. Ajattelen tässä Bremerhavenin Bremer-satamaa, joka on erittäin tehokkaasti sidottu mm, taustalla olevaan maa-alueeseen. Mm, logistiikka on toteutettu kyseisessä keskuksessa, on muodostettu keskus, josta lähtien logistiikka mm, mahdollistaa sataman jokapäiväisen toiminnan. Siinä liikennemuodot vuorottelevat, jatkavat toistensa toimintaa ja tämän piirteen haluaisin toteutettavaksi ja huomattavaksi mietinnössäni puhun myös siitä seikasta, että olisi hyödyllistä koordinoida kaikki yhteisön politiikka näissä asioissa. Monia esimerkkejä voisi tästä antaa. liikennepolitiikan ja aluepolitiikan yhdistäminen olisi hyvä. Liikennepolitiikan ja tutkimuspolitiikan yhdistäminen olisi hyvä. Samoin kuin liikenne- ja tullipolitiikan yhdistäminen olisi tarpeen. Poliitikkojen koordinaatio on kuitenkin visainen tehtävä. Siinä täytyisi olla mukana useita ryhmiä ja jos poliittisia näkökohtia on vielä enemmän kaksi, todella koordinaatio hankaloituu koko ajan. Ja vielä muutamia asioita, jotka haluaisin käydä lyhyesti läpi. Yhteyksistä siis suosittelisin sitä, että kehitetään integroidulla tavalla satamien infrastruktuuria. Meillä täytyy olla yhteydet koko ajan satamasta sisämaahan. On parannettava yhteyksiä sisämaan ja ähm, rahtiliikenteen välillä. Ja meillä pitäisi myös toteuttaa joukkotutkimuksia, koska ilman alustavia tutkimuksia emme missään tapauksessa voi äh, työskennellä riittävän hyvin. Äh, korostan vielä, että tarvitsemme näitä tutkimuksia, koska ainahan on epäilyksiä siitä, onko tietty toimi hyödyllinen ja onko tietty tutkimus onnistunut, onko siitä hyötyä Esimerkiksi satamien tehokkuutta voitaisiin tutkia. Tarvitaan niiden kaikkien ongelmien tutkimusta, suurimman osan ongelmista tutkimusta, jotka meitä huolestuttavat. Miehistön koulutus on asia, josta olen myös puhunut, hallinto, Viittaan vielä tähän yhden ainoan luukun käsitteeseen. Teknologian kehittäminen luonnollisesti on äärimmäisen tärkeää. Ja lisäksi meidän on pyrittävä eh, yhdistämään eri lähteet, joista rahoitusta tulee. Minulle on sanottu, että tällä alalla on useita mahdollisuuksia eh, varmistaa rahoitus. Ensin on kohesiorahasto mm, ja sitten on aluekehitysrahasto – ja vielä RT e, eh, rahasto ja Marco Polo, eh, vielä Euroopan investointipankki, investointipankki voisi rahoittaa näitä kuitenkaan eh, asianomaiset toimijat, joiden kanssa toimimme tässä, eivät tiedä, kenen puoleen kääntyä rahoituskysymyksissä. Ja vielä koulutuksesta komission ja koulutuksen, eh, komission ja, neuvoston on puhuttava yhdessä, jotta eh, koulutusjärjestelmä olisi mahdollisimman tehokas. Eh, sitten Euroopan laajuisen verkoston linkitystä olisi parannettava Brysselin hallintoon, on yksinkertaistettava suhteita. Meidän on luotava uusia yhteyksiä naapurimaiden kanssa – on myös mietittävä, mistä liikenne oikein syntyy. Tarkoitan eh, esimerkiksi eh, Kaakosta tulevaa kaukoidän liikennettä. Tietty liikenne ei käytä Panaman kanavaa. Eh, Suethan on Euroopan unille mitä tärkein kysymys. Siinä on kysymys meidän taloudellisesta kukoistuksestamme aivan suoraan. Ja niinpä täytyisi todella eh, ottaa tämäkin näkökohta huomioon. Puheenjohtaja, haluaisin vielä eh, korostaa meriliikenteen strategista merkitystä. Kuten olen sanonut, minulla on ollut eh, mahdollista käydä useassa Itämeren satamassa. Iberian niemimaalla on ongelmia, Adrianmerellä on ongelmia, siellä on olisi suurempia voimavaroja kuin mitä tällä hetkellä käytetään. Ja Mustameri on myöskin ollut ohjelmassani meillä pitäisi olla yhteydet myös toisiin kiinnostaviin satamiin, jotka sijaitsevat Euroopan unionin ulkopuolella. Ja luonnollisesti voin tässä ainoastaan mainita siitä, miten suuret virtaukset eh, lännen ja idän välillä, joita Välimerellä toteutetaan, ovat Euroopalle elintärkeitä. On ihan selvää, että tällä hetkellä eh, kaikkein eh, dynaamisin alue sijaitsee kaukoidässä. Ei kuitenkaan pidä unohtaa Etelä-Amerikan nousevia talousmahteja, esimerkiksi Brasiliaa tai Afrikan nousevia talousmahteja, joissa niissäkin voisi löytyä apua kehitykselle. Thank you very much, Mr. Valenti. Kiitos, herra Valenti de Oliveira. Meillä on joitakin kysymyksiä. Ensiksi poliittisten ryhmien edustajat. Ensiksi edustaja Itälä EPP-ryhmästä. Toivon, että lausuin nimen oikein. Thank you, äh, Kiitoksia äh, esittelijälle olen samaa mieltä, että hän piti erinomaisen alustuksen tähän asiaan. Tämä merten moottoritiehanke on äärimmäisen tärkeä Euroopan laajuisesti, mutta tietysti erityisesti Skandinavian maille ja itse olen Suomesta, me ollaan siellä Itämeren perukalla, niin meillä tämä äärimmäisen tärkeä hanke ja, ja se mikä tässä on ollut ongelma, että tämä etenee varsin hitaasti – usko siihen, että tästä toteutuisi, niin, niin vähän on hiipunut. Että kysymykseni kuuluu, että miten tätä voitaisiin nopeuttaa, miten rahoitusta voitaisiin nopeuttaa, että tapahtuu konkreettisia tuloksia. Sitten olisin kysynyt koordinaattorilta, että tuen ajatusta jos yhden luukun järjestelmästä, että tunteeko hän Suomen tämän järjestelmän. Suomessa tämä toimi nimittäin erittäin hienosti tämä yhden luukun järjestelmä ja siitä varmasti voitaisiin ottaa mallia. Kaksi eh, vielä erillistä kysymystä. Liikenneturvallisuus erityisesti Itämeren alueella, jossa laivoja liikkuu valtavasti, mutta sitten siellä on venäläisiä aluksia, joiden, eh, jotka toimii vähän eri säännöillä ja me nähdään sekä ympäristön kannalta että ihan merenkunnan kannalta ongelmaksi, että miten venäläiset saataisiin sitoutumaan yhteisiin säännöksiin, että onko, onko tältä osin jonkunlaisia hankkeita. Ja, ää, eh, sitten tähän ympäristökysymykseen, niin IMO on nyt päättänyt 2015 rikkipäästöjä Pohjanmeren ja Itämeren alueella tiputettaisiin vielä 0,5-0,1. Tästä ei ole valtavasti tietoa, että kuinka paljon sillä on vaikutusta ilmastonmuutoksen ja ilmaston paranemisen kannalta, mutta tämä on erittäin suuri taloudellinen uhraus, koska jos mennään 05 yhteen, niin nykyiset koneet ei näissä aluksissa enää toimi, tarvitaan täysin erilaisia. Mitä seoksi, josta 05 mennään 01, niin ei, ei ole olemassa. Ja tämä esimerkiksi Suomelle, pelkästään Suomelle, niin tarkoittaa teollisuudelle miljardin, yhden miljardin euron vuosittaista lisäkustannusta. Puhumattakaan Ruotsi, Tanska, Baltian maat, Puola. Tämä on valtavan suuri ja tässäkin tulee se, että jos Venäjä ei ole mukana, Venäjän liikenne vanhoilla aluksilla ää, saastuttaa samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ja, ja tuota, silloin me kilpailuedus hävitään varsin paljon. Että miten tässä saataisiin sekä Euroopassa yhtenäinen ratkaisu, mutta Venäjän osaltakin yhteinen ratkaisu. Muuten tämä laivaliikenne Pohjoismaissa niin, niin käy todella vaikeaksi, jos mennään nopeasti ja yksipuolisesti 0501. Kiitos. Thank you, Mr. Uh, Dirk from the ALDE group. Ja sitten herra ALDE-ryhmästä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Olen aina ollut sitä mieltä, että tämä TEN-verkoston osa on aika mystillinen, koska jos puhutaan joko rautatiestä moottoritiestä tai kanalista, niin nähdään silloin, mitä tapahtuu ja kukaan liikkuu mistä mihin. Jos puhutaan merialueesta, niin silloin tilanne on hieman erilainen. Mielestäni on hyvin eri, mielenkiintoista, että jos ajatellaan teidän hankettanne. Puheenjohtaja keskeyttää. Siis tämä oli hyvin tärkeä kohta. Voit, voisitteko toistaa, pyytää puheenjohtaja? No siis jos ajatellaan uusia suuria hankkeita, niin mikään niistä ei ole toistaiseksi onnistunut. Tietysti mielestäni tämä on hyvin vakavaa kritiikkiä. Ja kysymykseni teille on se, että minulle ei ole yhäkään täysin selvää. Ymmärrän kyllä, mitä sanotte. Mitä tulee satamiin ja Ymmärrän tietysti, mitä sanotte siitä, kuinka tärkeää satamat ovat, kuinka tärkeää infrastruktuuri on, niiden toimivuus ja niin edelleen. Mutta teillä on muita ajatuksia toiminnasta, jossa esimerkiksi puhutte siitä, kuinka laivasta siirretään rahtia maakuljetuksiin, mutta kysymykseni on se, että olin aika äskettäin tällaisessa seminaarissa, jossa puhuttiin näistä merien valtateista, ja yksi kysymyksistä, joka siellä esitettiin, oli, että aiommeko pelkästään keskittyä infrastruktuurihankkeisiin, eikö meidän etumme mukaista, siis etumme mukaista olisi tukea näitä ja ehkä tarjota tällaista starttiapua joillekin linjoille, reiteille. Kuitenkin esimerkiksi Ranskan ja Espanjan välillä on ongelmia. Ihmisillä on se vaikutus, että paikalliset tai kansalliset viranomaiset näissä maissa sen tuen lisäksi, jota valtamerien tai merien valtateille annetaan, maksetaan myös kansallisia tukia – ja silloin tietysti kilpailu vinoutuu täysin, eikä saada aikaan minkäänlaista kestävää ratkaisua. Se on toinen kysymykseni siis, mitä ajattelette siitä tilanteesta, jota Italia haluaa soveltaa tällaisen ekorajan suhteen, eli yritys saa bonuksen, jollei hän lastaa jos hän kuljettaa esimerkiksi kontteja Italian satamiin meriteitse pikemminkin kuin maanteitse, millä tavalla voitte saada tämän kestävämmäksi, jos ajatellaan joitakin laivalinjoja, eli että ne saataisiin toimiviksi, koska itse olen sitä mieltä, että tässä on hieman epäselvyyttä siitä, mitä kaikilla näillä merien valtamerillä tarko- valtateillä tarkoitetaan tai mitä niiden on tarkoitus olla. Yes, indeed. Kiitoksia puheenjohtaja. Olisin halunnut esittää seuraavan kysymyksen koordinaattorille. Mikä on käytävä 21 tilanne Adgamirella? Haluaisinkin tietää, mitä tämän, tämän yhteydessä on Balkanin maille varattuna, ottaen huomioon äskettäiset tapahtumat. Ja seuraava asia vielä on tehty erittäin kiintoisa hanke, jonka tarkoituksena on vahvistaa Poon jokiliikennettä. Onko hankkeessa 21 ajateltu jotakin, jonka avulla voitaisiin sitoa tämä Poota koskevaan hankkeeseen? Sitten EPP-ryhmästä seuraava puhuja. Thank you, Mr. President permitam me que comece por dizer que foi para mim um... Kiitoksia. Aluksi haluaisin sanoa, että minulle oli kunnia ja etuoikeus saada teidän kuulla täällä portugaliksi ja kertoa teille näistä ajankohtaisista kysymyksistä. Olen tutustunut tähän raporttiin ja varmaan ei tarvitse korostaa sitä, kuinka tärkeää on kehittää merten valtateitä esimerkiksi Portugalin kaltaisten kaukaisten maiden kannalta. Itsekin tulen Madeiralta, se on vielä kaukaisempi alue. Sitten tämä yhteensopivuus liikenteessä. Meriliikenteestä on tehtävä kilpailukykyinen vaihtoehto. Kuten professori totesi, eteläisissä maissa on hyvin paljon potentiaalia kehittää tätä kuljetusmuotoa. Portugalissa Sinshin, syvä satama, voisi olla hyvin keskeinen meriliikenteessä Euroopan alueella, mutta sitä ei käytetä vielä kuitenkaan kovin paljon. Ja myöskin voitaisiin kohentaa port- satamien kapasiteettia, ja se pitäisi yhdistää myöskin muihin maalla käytäviin liikennemuotoihin. Meidän pitää muuttaa vähän mentaliteettia, mitä tulee merten valtateihin. Meidän täytyy käydä keskustelua kaikkien sidosryhmien kanssa – ja meidän täytyy ottaa kaikkien erilaiset edut huomioon. Meidän pitäisi käyttää paremmin rakennerahastoja ja keskittyä toimintoihin, joilla voitaisiin vauhdittaa tätä siirtymää, jotta meillä olisi monimuotoista liikennettä. Ja haluaisin kuulla, mikä voisi olla sellainen katalysaattori, jonka aamulla voitaisiin edistää Brysselin ja kansallisten ja alueellisten viranomaisten välistä yhteistyötä liikenne- ja infrastruktuurikysymyksissä. Ja millä tavalla tämä hanke saataisiin kunnolla liikkeelle. Kiitos sitten Rova Jensen. Tack, herr Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin mielelläni myös kiittää herra Olivieraa hänen selonteostaan ja myös tästä mietinnöstä siksi, että hän painottaa ennen kaikkea sitä, että on olemassa aivan selkeitä tällaisia takamaaston investointeja satamiin. Olemme nähneet, että on olemassa ongelmia ennen kaikkea Itämeren alueella, mitä tulee varustamoihin ja siihen, että ne hakisivat Marko Polo varoja. Siis miksi sitten niitä ei exit, ei haeta? Siksi, että siis meillä ei ole puutetta niistä, jotka toimivat Itämeren alueella, vaan meiltä puuttuu teitä satamiin. Siis on tärkeää, että on tukea näitä merien valtateitä. Kysymys on siitä, että pitäisikö tässä tukea varustamoita vai pitäisikö pikemminkin kehittää keskeisiä infrastruktuureja. Olen sitä mieltä, että on hyvä, että herra Oliviera korostaa sitä, että on tärkeää, että saadaan kunnollinen perusrakenne aikaan niin, että voidaan sitten logistiikkaa hoitaa. Mitä tulee rahoitusperspektiiviin, mehän käsittelemme niitä parlamentissa ja silloin sitten on kysymys tietysti siitä budjetista, joita merien valtateille on, esimerkiksi Marko Poolosta ja haluaisin mielelläni kuulla, onko teillä näköinen toivomuslista kun pääsemme esimerkiksi rahoitusnäkymiin? Onko jotain sellaista, mitä valiokunnan pitäisi viedä mukanaan budjettiviranomaisille? Ja siis silloin, kun on tarkoitus tehdä päätöksiä rahoitusnäkymien suhteen, mitä vuot- seuraaviin vuosiin tulee. Ja toinen kysymys on itse asiassa herra Itälälle, ja, ja se koskee Venäjää. Se on sellainen kysymys, joka kiinnostaa tietysti Itämeren alueella, mutta myös Mustanmeren alue on mielenkiintoinen. Eh, herra Itälä mainitsi esimerkiksi ympäristökysymykset. Minä haluaisin puolestani korostaa kasvua ja kuljetuksia. Siis nykyään tämähän on ongelma Venäjällä ja jos voitaisiin saada toimimaan todella merikuljetukset paremmin Venäjällä, niin silloin voitaisiin monien tällaisten kuljetusreittien taakkaa vähentää. Ja haluaisin kysyä, onko olemassa joitakin suunnitelmia sen suhteen, että saataisiin Venäjä enemmän mukaan, mitä tähän merien valtatiehankkeeseen tulee. Se tietysti kiinnostaa varmasti Pietaria, mutta tässä tapauksessa on mukaan otettava tietysti Moskova, eli haluaisin kuulla, onko teillä jotain ajatuksia sen suhteen. Thank you. Um, Kiitos. Ja viimeinen puhuja Rova Mäisnä. Ja, vielen dank, Herr President. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin Olivierelle. Voin puhua lyhyesti. Minulla olisi kaksi kysymystä. Ensimmäinen, kuten suomalainen kollega jo sanoi, meillä on ongelmia, mitä tulee näihin rikkipitoisuuksiin, öljy- kuljetuksissa ja 0,1 prosenttia. Se on aika idealistista, mutta todennäköisesti ei ihan toteutettavissa. Ja seurauksena saattaa olla, jos tämä näin määrätään, ehkä kuljetuksia tehdään enemmän maanteillä ja rautateillä, ja se ei tietenkään luonnon kannalta ole niin hyvä asia. Eli meidän täytyy ottaa huomioon nämä ympäristökysymykset. Me haluamme vähentää rikkipäästöjä, mutta täytyy myöskin katsoa, mikä on mahdollista kuljetuksessa – sitten toinen kysymys. Te, tulitte, te olette Bremenhavissa, itse tulen Ala-Saksista, Pohjois-Saksasta. Ja siellähän on rakennettu syvä satama. Ja siellä on ongelmia myöskin yhteyksistä mantereeseen. Sitä ei käytetä täysimittaisesti. Ja katsotteko, että voitaisiin tehdä niin EU-ssa, että jos meillä on varoja heti aluksi, käytettäisiin virejä niin, että täysimittaisesti voidaan käyttää yhteyksiä satamiin. Tiedän, että toissijaisuudella on tässä myöskin sijansa, mutta me haluamme ajatella eurooppalaisesti. Ja jos meillä on hanke, jota edistämme ja tuemme EU-varoilla, niin täytyy varmistaa, että se toimii kunnolla näissä käytävissä, joita nyt olemme edistämässä. Kiitos. Ja ehkä viimeksi herra Oliveira, Jos esimerkiksi haluan puhua siitä, mitä edustajat Itälä ja Maisnen sanoivat. Olen vastaanottanut valtuuskuntia Pohjois-Euroopasta, jotka ovat huolissaan tästä IMO, näistä IMO-säännöistä vuoteen 2015, koska tässä on kysymys muun muassa näistä 3,1 prosentista. Siis se on sellainen asia, jota ehkä teidän olisi tarkemmin katsottava, mikäli ette ole sitä jo tehnyt. Ennen kaikkea, koska uskon, että välimerihän on kaiken tämän ulkopuolella, mikä vaikuttaa mielestäni aika omituiselta. Lievästi sanottuna, mutta siinäpä se. Siinäpä sitten, herra Valent, Valentti oli vielä, niin Valentti, teille, niin Valentti oli vielä kysymykset teille, joten yrittäkääpä vastata. Let's start by Finland. Kiitoksia. Aloitetaan Suomesta. Olen käynyt siellä ja olen käynyt näissä satamissa Kotkassa ja Haminassa ja Helsingin uudessa satamassa. Ja tiedän kyllä hyvin nämä ongelmat tällä alueella. Öljyn kuljetus Venäjältä, öljy, jossa on paljon rikkiä, ne kuljetetaan alueella, joka on erittäin hauras. Ja meidän täytyy hoitaa tämä ongelma huolella. Olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän täytyy miettiä yhteistyötä Venäjän kanssa, koska meillä on hyvin paljon kulutusta Venäjällä, eli Pietarin ja Moskovan välillä 78 miljoonaa ihmistä, joilla on ostovoimaa. Ja siksi asioita pitää keskittää myöskin sinne. Eli reitit ovat joko Itämeren kautta, siellä on paljon ongelmia näiden alusten hankkimisessa on ongelmia. Ja sitten on myöskin ongelmat, joista te puhuitte, eli ympäristöongelmat. Nehän ovat minulle hyvin selkeitä näin sulkeutunut merialue, kuten Itämeren alue on, siellä pitää toimia integroidusti ja kokonaisvaltaisesti koko alueella. Göteborgin ja Orhusin alueella oleva kaula-alue, se voisi olla hyvä tapa vai välttää vaarallisten alusten tai liian suurien alusten pääsyä alueelle, koska ne saattavat olla hyvin vaarallisia. Sitten tämän vastaus muille. Meidän täytyy parantaa alusten olosuhteita. Uusien alusten on oltava parempia. Ja olen täysin samaa mieltä näistä rikkikysymyksistä. Meillä pitää olla parempia moottoreita ja parempia aluksia. Ja kaikki nämä seikat on otettava huomioon. Sitten kuri vanhojen alusten suhteen, siitä olen samaa mieltä. En nyt kannata näitä mukavuuslippulaivoja. Mielestäni se nyt ei ole hyvä keksintö. Ja tällaiset laivat tai alukset, jotka tulevat maista, jotka eivät ole kovin tiukkoja tai vastuullisia alusten huollon suhteen, meidän täytyy jatkaa yhteistyötä näissäkin asioissa. Sitten Störkille monimutkainen tilanne, joka liittyy merten valtateihin. Nämä asiat, joihin nyt on viitattu, eivät ole kaikki näkyvissä saman aikaan. Me emme näe alusta, satamaa ja manneraluetta samaan aikaan. Ja meillä pitää olla kokonaisnäkemys, jotta voimme valmistautua tekemään yhteyksiä asioiden välille. Mutta me voimme puuttua tähän ongelmaan tukemalla näitä eri osia. Olen täysin samaa mieltä kanssani siitä, että meidän tulee välttää kilpailun vääristymistä. Ja tähän olen viitannut jo ensimmäisessä raportissani. Mielestäni tämä on niin tärkeä kysymys, että otin sen uudelleen esiin toisessa raportissa. Meidän pitää tarkastella tätä Ja te voitte tukea kommentteja, joita olen tehnyt liittyen eri politiikan alueen yhdistämiseen. Meidän täytyy tietää, mitä nyt tehdään satamissa tai mantereella tai mitä näille yhteyksille näiden kahden välillä tehdään. Ja meidän pitää saada aikaan yhteinen näkymys, näkymä kuljetuksen ja aluekehityksen välille. Eli mielestäni näin on edistettävä. Ja sitten te kommentoitte myöskin avunannosta joillekin aluksille. No, minä tuen sitä, jos sillä tavalla voidaan tehostaa kuljetusta ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja tämä saataisiin päätöksen kolmen vuoden kuluessa. Näin voitaisiin aloittaa jotain, joka on kohdannut hiukan vastahakoisuutta. Nyt on viimeisenä vielä tämä ekobonus. Se on hyvä asia. Italian hallitus maksaa nämä ulkoiset kulut kuljetuksesta. Eli jos kulkee maantietä pitkin, silloin siitä koittuu tiettyjä kustannuksia. Eli me annamme tämän summan sinulle, jotta menisit laivalla – ja silloin me vastaamme näistä kuluista. Mutta ongelma on se, ja haluaisin löytää tähän ratkaisun, Eli tämä matka Italiassa maksetaan, mutta ei kuitenkaan sitä enää Ranskassa tai Espanjassa. Ja minä tuen sitä, että vähän koordinoitaisiin tämän tyyppisiä asioita. Sitten Syrjäskäni. Monen kertaan olen käynyt Koterissa, Triestessä ja Venetsiassa. Ja haluaisin viitata siihen, että Venetsiassa oli jopa tietynlainen seremonia yhteistyön juhlistamiseksi. Siellä puhuttiin neljän sataman yhteistyöstä Adriameren alueella. Ja yksi asia, joka liittyy johonkin, mistä täällä on aamulla puhuttu, on se, että erityyppiset kuljetusmuodot, siis rautatiet siellä osassa maailmaa, ja erityisesti Triesten ja Kotarin välinen yhteys. Tiedän, että täällä on puhuttu näistä historiallisista seikoista. Ja että se on nyt vähän hankaloittanut tätä seikkaa. Mutta toivon mukaan me pystymme, niin kuin kaikki haluavat, että saamme kaikki epäilykset häipymään eri tahojen väliltä. Ja satamien välinen yhteys Ja nämä satamat ovat Ravenna, Venetsia, Monfalcone, Trieste, Koper ja sitten Adrajeka. Rajeka Kroatiassa on tässä jo mukana. Sitten puhuitte Venetsian ja Kremonan välisestä kanaalista – No sehän on hyvin kätevä, koska se saapuu Venetsian satamaan ja sitä voidaan vielä parantaa. Paikallisviranomaiset tietävät hyvin, kuinka tärkeä tämä seikka on. Se on lähes 200 mittainen sisävesireitti ja meidän tulisi tukea tätä, jotta voimme parantaa tilannetta ja jotta voisimme korostaa Pohjois-Adrian alueen merkitystä. Sitten Sinshin liittyvä kysymys. Tilannetta pitää parantaa. Sinish on portugalilainen satama, joka on lähellä Saint Vincentia. Kakkois-Portugalissa. Sehän on yksi Euroopan huippusatamia. Ja se on erityinen satama, koska se oli 70 metriä syvä, keskeltä 35 metriä, ja siellä on paljon tilaa laajennukselle. Ja monissa satamissa ei oteta ainoastaan vastaan näitä lähetyksiä, vaan sinne aina halutaan myöskin näitä satamia. Ja Sinch on esimerkki satamasta, jota ei ole käytetty täysimittaisesti, mutta sieltä ei kuitenkaan ole nopeaa rautatieyhteyttä Madridiin. Madridissa on kuivasatama ja Senshin ja Madridin välinen yhteys voi toimia hyvin sitten, kun se on saatu päätökseen. Ja tämä tilanne täytyy saada ratkaistuksi. Mutta sitten kysyitte, mikä voisi olla katalysaattori Brysselin ja paikallisviranomaisten välillä jotta voitaisiin antaa uutta pontta Nerten valtateille. Mielestäni meillä pitää olla hyviä hankkeita, hyviä tutkimuksia, hyviä ehdotuksia. Ja jos ehdotukset ovat hyviä, niin uskon, että silloin yritetään toteuttaa nämä ehdotukset tarvittavin varoin. Sitten Jensenille. Varmaan olette yhtä mieltä siitä, että meidän tulisi parantaa infrastruktuuria. Asiat tapahtuvat hitaasti. Tänä aamuna olette nähneet, kun ajatellaan eri rautatiehankkeita, että ne voivat kestää 10-12 vuotta ja, ja vielä, vieläkin pidempään. Ja varmaan ymmärrätte, koska näiden muuttujen määrä on paljon suurempi tämän tyyppisissä meriyhteyksissä. Uudet rahoitusnäkymät myöskin liittyvät tähän. Satamat ja logistiikka hankkeiden avulla voimme olla täsmällisempiä, kun määrittelemme näitä eli tarpeita, joita meillä on. Mutta jos me mukautamme käyttäytymistämme, käyttäytymistämme mietimme rahoitusta täällä Brysselissä ja annamme neuvoa loppukäyttäjille, niin silloin voimme tukea näitä aloitteita. Ja voimme toimia nopeammin. No sitten kommentoinkin tätä Venäjän kysymystä. Suuri ongelma, joka meillä nyt on edessämme. Meillähän on etelästä ja pohjoisesta määräyksiä lastin suhteen. Ja sitten Konstantsassa Mustan meren alueella Bulgarian satamissa. Ja toinen hyvin kapea väylä. Meidän täytyy miettiä näitäkin asioita luovasti. Sitten olen käynyt Bremerhavenissa ja oli selvää, että tämä uusi satama, josta te puhuitte, Bremerhavenin länsiosassa on tehostettava Bremerhaven on hyvä, yhteis, hyvä esimerkki yhteistyöstä muiden satamien kanssa. Kaikki eivät tätä tiedä, mutta siellä on erittäin hyvää yhteistyötä yhden suurimman Gioia Tarun sataman kanssa Italiassa. Se on pelkkä tavarasatama. Ja 30, prosent, 30 vuoden aikana siellä on nyt tehty yhteistyötä yhteistyösopimuksella. Ja Tämä on sellainen tyyppinen vastaus, jota me nyt tarvitsemme. Yhteistyö erittäin tehokkaiden ja erittäin hyvin sijoitettujen satamien välillä. Ja tämä on yksi asioista, joita meidän pitää tarkastella tulevaisuudessa. Sitten lopuksi teille, puheenjohtaja. En vielä ole käynyt EMOssa, Käyn siellä kyllä Lontoossa pian. Ja tämä ongelma, johon viittasitte, on ratkaistava. En ole ollut heihin yhteydessä, joten en nyt voi vastata tämän myönteisemmin, mutta kuitenkin tarkoituksena on käydä siellä pikapuolin. Kiitos. Kiitos herra Valentini Oliveira esityksestänne ja vastauksestanne ja muiden koordinoittoreiden kanssa. Tosiaan haluamme jatkaa vuoropuhelua kanssanne tulevaisuudessakin, joten suuret kiitokset. So, colleagues, next Joten kollegat, seuraavaksi jälleen nimilappu uusiksi ja Jospa voisin pyytää sitten Karla Peissiä tänne eteen viereeni. En edes voinut kuvitella, että istuimme täällä vieretystä, mutta hauska nähdä teidät täällä uudestaan. Joten seuraava asia esityslistallamme on ensisijaiset hankkeet 18 ja 30. Eli sisävesihankkeet Rein Tonava ja niin edelleen. Ja minulla on erittäin suuri ilo toivottaa tervetulleeksi Karla Peis äh, tänne valiokuntaan. Ja haluan samalla tietysti yhtä lämpimästi toivottaa kaikki koordinaattorit tervetulleeksi, mutta uskon, että <clears throat> he ymmärtävät, että tässä erityisesti haluan toivottaa tervetulleeksi Karlan. Joten puheenvuoro on sinulla. Siis tuolla mikrofonilla meillähän on kaikenlaisia kameroita täällä. Ja niin. Kiitos ensiksi minun on kiitettävä sinua siitä, että aina luotan erittäin vankasti kollegoihini. Ja olen erittäin iloinen, että tänään saatoin olla oma koordinaattorini, koska katson esimerkiksi Dirk Sterksiä, Tässähän oli kysymys flaamilaisten ja hollantilaisten värisestä ristiriidasta, mutta varmasti perjantaihin mennessä sekin ratkaistaan. Joten voisin olla tässä oma koordinaattorini. Hyvät kollegat, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin aloittaa lopusta kertomalla teille mitkä toisen vuoden koordinaattoritoimintani johtopäätelmät ovat ja ja sitten varmasti voitte tällä tavoin testata sen lopun, mitä kerron, jos kerron, mitä meidän, minun pitäisi tehdä. Mitä tulee sisävesistöihin, niin itse asiassa ne ovat eräänlainen alueen edistämisen selkäranta. Selkäranka. Jos ajattelemme Tonavaa, niin sehän siinä itse asiassa sisältää koko tämän alueen, joka on joen ympärillä, siis sen sijaan, että katsoisimme pelkästään itse jokea, vaan haluamme katsoa tätä jokialueen allasta, koska on tärkeää, että otamme mukaan kaiken muunkin alu, maa-alueen koska meillä on itse asiassa sellainen joki, joka on merenkulkukelpoinen, meillä ei ole varma, yhteyksiä teollisuusalueihin, jos ei ole valmisteltu niitä satamia, joista herra de Oliveira puhui teille. Niin silloin olisimme tehneet erittäin huonoa työtä. Mitä tulee koko Tonavajoen laaksoon, niin sehän tässä itse asiassa on huomiomme keskiössä, ei pelkästään joki. Jos katsomme tätä aluetta, niin varmasti tämä joki voi tuottaa kasvua kaikissa suhteissa, yhteiskunnallisesti, taloudellisesti, ympäristömielessä ja mitä tulee myös liikenteeseen. Joten me tarvitsemme eri liikennemuotojen yhdistelmää ja kaikkien kaiken sen rahan jälkeen, jota me sijoitamme siihen, että tästä tulee käyttökelpoinen tästä vesireitistä, niin meidän pitäisi myös pitää silmällä markkinoita, jos meillä on laivasto, millainen laivasto se on, onko se tarpeeksi hyvä, jotta se vastaa ympäristö ihmisten vaatimuksiin. Käytetäänkö siellä oikeita polttoaineita, ovatko moottorit, koneet tarpeeksi puhtaita – voimmeko puhua niin kutsutusta vihreistä aluksista ja kytkemmekö tämän joen sitten myös teollisuusalueisiin. Me työskentelemme paljon, mitä tulee yhteisiin lausuntoihin. Sehän on kysymys yhteissopimuksesta kaikkien ministeriöiden kanssa kaikissa kyseenalaisissa maissa. Ja mitä tulee Tonavaan, niin siinä on kysymys hyvin monesta maista, kaikista niistä, jotka ovat Tonavan alueella. Ja kaikki ovat sopineet yhteisestä, yhteisen lausunnon periaatteesta. Ja me haluamme lisätä sinne jotain, koska jos katsomme tätä aluetta, niin siellähän maat taistelevat ympäristölainsäädännön täyttämiseksi, siis Euroopan unionin ympäristölainsäädännön täyttämiseksi. Ja se, mitä haluaisimme itse, on, että haluaisimme hyvin vai, varhaisessa vaiheessa, että asiantuntijat menevät maihin, jos on esimerkiksi uusi hanke siellä, niin että he voisivat kertoa siellä hallitukselle ja eri eh, toimielimille hallituksen puitteissa siitä, miten ne voisivat hoitaa ympäristölainsäädännön. Mielestäni kaikki tämä on erittäin tärkeää, koska vihreät ryhmät, erilaiset ympäristöryhmittyvät kiinnostuvat erittäin, ovat kiinnostuneita erittäin paljon siitä, mitä siellä on tapahtumassa. Ja he ovat aivan oikeassa, koska jokihan ei ole pelkästään joki, vaan se on myös tällainen elävä alue kaikkien ihmisten mielissä ja sydämissä. Joten meillä on Hollannissa laulu ja sanomme, että kaikissa helkilöissä on joki, Joten jokaisen ihmisen sisällä on tämmöinen joki ja kaikki ihmiset, jotka elävät Tonavan ympäristössä. Meillä on mercy, <laughs> sanoo puheenjohtaja. But in the, in the heart, in the... Ihmisten mielissä ja sydämissä on tonava ja tonava on pyhä asia ja meidän on sitä käsiteltävä sellaisena. The joint, the joint statement, uh... Mitä tähän yhteisen lausunnon periaatteeseen tulee, niin se auttaa meitä ja hyvin varhaisessa vaiheessa otamme mukaan asiantuntijat niin, että voivat kertoa hallitukselle, että jos teette tämän ja tämän ja tämän ja tulos on tämä ja tämä, niin silloin täytätte lainsäädännön Meidän on kuitenkin nämä suurimmat pullonkaulat ratkaistava, mutta jos me ratkaisemme ne, jos ei sitten kuitenkaan ole laivoja eikä ole tällaisia eh, intermodaalisia kohtia, niin ei ole olemassa markkinoita, eli liikennemuotojen yhdistelmiä. Siis jos voi, ei voida käyttää kuorma-autoja, vaan ainoastaan laivoja, niin silloin ei ole mitään mieltä siinä, mitä teemme. No, Najades voi varmasti auttaa meitä hyvin paljon tässä suhteessa, koska Najadeshan keskittyy myös markkinoihin ja siihen, millä tavalla kaikkea tätä voidaan toteuttaa. Teknologinen kehitys, mitä tulee proomuihin ja niin edelleen, polttoainekehitykseen ja kaikkeen tällaiseen, niin ne varmasti voivat huomattavasti edistää sisävesiliikennettä ennen kaikkea niissä maissa, joissa tätä on laiminlyöty jo kauan. Joten siinä itse asiassa yleiskuva, jonka haluan teille antaa. Jos sitten voin aloittaa hieman yksityiskohdista. Siis toinen vuosi meni hyvin nopeasti, koska Itä-Euroopan maiden hallituksessa tapahtui paljon muutoksia. Ja tässähän on kysymys sivilisaatiosta, jos aloitetaan koordinaattorina – sellaisessa maassa, jossa käännytään ensin hallituksen puoleen ja sanotaan, että hei, minä olen täällä, kas. Joten voimme, voinko auttaa teitä jollain tavoin? Niin tietysti, jos silloin ei ole hallitusta, niin on hyvin vaikea toimia. Tämä oli, piti paikkansa hyvin monissa maissa siellä. Se oli ongelma ja sitten on odotettava, kunnes saadaan aikaan hallitus, jolle voi esittäytyä. Me matkustimme paljon eri maihin, kävimme Romaniassa, Bulgariassa, Unkarissa, Belgiassa, Ranskassa, Haagissa, Alankomaissa. Ja tulevana aikana meidän on mentävä myös sellaisiin maihin, jotka eivät ole jäseniä Serbiaan ja niin edelleen. Fortunately, not only this tool, like the, like... Onneksi, mitä tulee Tonavaan, Siis eh, ei ole kysymys vain siitä, että nämä olisivat kiinnostuneet sisävesiliikenteestä. Italia ja Tsekki tasavalta, niihin palaan hetken päästä, ovat myös kiinnostuneita. Mikä? Najades toimintaohjelma, teidän pitäisi olla siitä erittäin ylpeitä, koska se on todella sellainen, joka käsittelee niitä ongelmia, joita meriliikenteessä, sisävesiliikenteessä on, ja se on otettava hyvin vakavasti, koska informaatiotietojärjestelmät tosiaan merkitsevät kestävää kehitystä, turvallisuutta ja turvaa niille ihmisille, jotka asuvat joen tuntumassa – Monet joethan kulkevat kaupunkien keskustojen läpi, siis jos on esimerkiksi vaarallista rahtia aluksilla, niin silloin täytyy tietysti tarkastella kaikkia niitä järjestelmiä, joita on myös sisävesistöjen ympärillä. Euroopan politiikka, poliittinen tuki ja välintulo, joka mahdollistaa kaiken tämän, se tietysti auttaa paljon. Ja palaan tuonnon, tuonempana makrotaloudelliseen lähestymistapaan. I start to start with the, uh, with the, uh, the German... Haluan aloittaa saksalaisesta hankkeesta, eli lähden pohjoisesta ja kuljen kohti etelää. Tämä on tietysti Bayerissa sijaitseva alue. Ja siinä on erittäin, tässä onkin kysymys erittäin arkaluotoisesta asiasta – Fils, Straubing Filshofen alueesta Bayerissa. Ja se, mitä olemme tähän saakka tehneet, on se, että haluamme tosiaan tätä yhteistä periaatetta soveltaa. Tehdään, aiotaan tehdä tutkimus, jonka keskushallinto Bayerissa aikoo tehdä. Ja sitä valvoo tällainen valvontaryhmä, jossa kaikki eri sidosryhmät, ympäristöryhmät, liikennekuljetusryhmät, kauppakamarit ja kaikki ovat mukana. Ensiksi he eivät keskustelleet edes puhuneet keskenään 30 vuoteen, mutta nyt he sitten ovat mukana tässä valvontakontrolliryhmässä – se, mitä haluan tällä lähestymistavalla saada aikaan, on se, että kukaan ei lopussa voi sanoa, että tämä ei ole minun tutkimukseni. Haluan, että tämä on kaikkien tutkimus, josta kaikki voivat sanoa, että olen hyvin tarkkaan tutkinut tätä ja näin, mitä joka ikinen päivä tapahtui. Eli se on riippumaton tutkimus, en ehkä ole tyytyväinen tulokseen, mutta joka tapauksessa on meidän tutkimuksemme siis ainahan tietysti loppuvaiheessa on sellainen, joka ei ole tyytyväinen, sellaisia, jotka eivät ole tyytyväisiä. Mutta haluan tosiaan, että tämä on täysin riippumaton ja että se tulee olemaan kaikkien näiden ryhmien tutkimus niin, että kaikki voivat sanoa, että se oli oikeudenmukainen. Joten toivon, että tulos tästä on myönteinen. Ja sitten mitä tulee Tonavan Itävallan osuuteen – se mielestäni on itse asiassa tässä esimerkkinä, koska on olemassa todellinen avioliitto ympäristöetujen ja sen välillä, mitä tarvitaan, nimenomaan mitä jokikuljetuksiin tulee Itävallassa. Esimerkiksi mitä tulee kansallispuistoon, jonka Tonava halkaisee Siis se tullaan tosiaan säästämään, pelastamaan. Mitä tulee sitten Slovakian ja Unkarin osuuteen Tonavalla, se on myös erittäin arkaluontoinen asia tai hyvin arkaluontoinen Tonavan osuus. Varmasti tiedätte, että kansainvälinen rikostuomioistuin Haagissahan antoi oman tuomionsa, joten voidaan sanoa, että että molemmat osapuolet lukivat tästä tuomiosta sen, mikä oli niille parasta. Se yleensä on. Yleensä on näin. Mutta ongelman ratkaisu ei ole poliittisesti katsottuna helppo. Joten minun on yritettävä pysyä, pitää sormeni erossa kaikesta politiikasta. Tässä on kysymys sellaista politiikasta, joka tapahtui aikoja sitten. Ja itse asiassa odotan pikemminkin käytännön ratkaisuja ja ehkä voimme löytää toinen toisemme siinä. Mitä sitten tulee Bulgarian ja Romanian pätkään Tonavalla? Se, mitä yritämme tehdä siinä, on saada Bulgaria ja Romania yhteistyöhön niin, että he tekevät joella kaiken yhdessä, koska raja on tämän joen keskellä – joten ei esimerkiksi voida ruopata toisella puolella. Se, siis tässä ei mitään loppua tulisi. Siis se, mitä yritämme tosiaan saada aikaan, on se, että molemmat maat tekisivät yhteistyötä. Yksi ongelma, mitä tulee Romanian osaan, on Ampi. Sehän on Sammen asuma-alue, eikä kukaan halua häiritä tätä sen asuma-aluetta, vaan halutaan nimenomaan tosiaan säilyttää tämä. Ja on erittäin tärkeää ja kaikki se, mitä teemme, keskittyy tähän. Mutta jos hallitukset taistelevat, niin näin todella on, koska Euroopan lainsäädäntö on erittäin monimutkaista ja kaikki hallitukset eivät ole, ja se on nähtävissä, eivät pysty suhtautumaan tähän, vaan kohtaavat jatkuvasti valtavia ongelmia. Joten haluamme tehdä tämän hieman yksityis, y, he, yksity, yksinkertaisemmaksi, eli kerromme niille, että teette näin ja näin ja näin, ja jos tuloksenne on se, niin silloin voitte jatkaa. Eli me yritämme löytää jonkunnäköisen tien edetä niille. Tässä itse asiassa kaikkein tärkeimmät osat Tonavasta, ja sitten meillä on sen, sen ja skelt, Shelt, ja yksi suuri ongelma on, ja se on rahoitus. Ainoa tapa ratkaista ongelma on maksuilla. Ja nyt on sitten olemassa tällainen hallitusten välinen ryhmä. Ja tässä ryhmässä keskustellaan rahoituksesta ja siitä, miten voidaan saada aikaan tällainen maksujärjestelmä, jotta voitaisiin kurua umpeen se aukko, joka tässä rahoituksessa on sen Sheltissä, me kutsumme sitä sillä nimellä, mutta se ei mene Skelttiin. On olemassa yksi asema vielä matkalla ja se on Teanöse, eli flaamilainen. Teanösen, siellä flaamit ja hollantilaiset keskustelevat, alankomaalaiset keskustelevat siitä, että voitaisiin rakentaa tällainen kalava sulkuportti, valtava sulkuportti, ja ainoastaan sen avulla voimme päästä tänne Skelttiin. Joten varmasti flaamit ja hollantilaiset voivat saada aikaa ja me toivomme, että tässä pyydetään, että tämä otetaan mukaan TNT hankkeisiin. Ja sitten on Italia ja vielä Tsekkin tasavalta. Me kävimme tällaisessa pullonkaulassa Elbejoella Italian Saksan rajalla maaliskuussa. Ja Siis ruoppaus tekisi mahdolliseksi sen, että voitaisiin saada mukaan suuri teollisuusalue sekin puolella ja se liitettäisiin saksalaisiin satamiin. Ja haluttaisiin tosiaan tämä sulkuportti, mutta se ei suinkaan ole ongelma, joka on eri hallitusten välillä, vaan sekin tasavallassa on olemassa vaikeuksia ympäristöryhmien ja sitten toisaalta liikenneryhmien välillä, mutta olisi erittäin tärkeää saada tsekki tasavalta mukaan tähän. Mitä Italiaan tulee esimerkiksi Pohjoella, niin siellä tapahtuu jotain hyvin hämmästyttävää, koska siellä ei pyydetty rahoitusta, vaan odotettiin, että saataisiin meiltä tukea. Ja annoimme mielellämme heille sen tuen, koska he tekevät työn aivan yksin. Ja se, mitä he tekevät, on, että kanavat, kanaalit pojoella Mantoasta, Mantoasta Cremonaan, niin siitä se saataisiin mukaan 5E luokkaan. Ja todella hämmästyttävää on se, mitä he tekevät siellä. Se on aivan upeaa työtä, siis jota italialaiset tekevät aivan yksin ilman rahoitustamme ja Venetsian satamaviranomaiset ostivat viisi proomua. Ne ovat eräänlainen, itse asiassa eräänlainen bussi, vesibussi, joka hoitaa kuljetuksen. Joten tämä on, tässä on kysymys säännöllistä liikenteestä, joka alkoi helmikuussa 2009 ja he tekevät kaiken tämän aivan omin voimin ilman rahoitustamme. Itse asiassa siinä kaikki yksityiskohdat ehkä voin jättää puheenvuoroni tähän ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Kaala. Kiitos Kaala. Thank you. Kiitos kaikesta tästä. Mainitsitte Tonavan ja Viinin ja niin edelleen. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että Rova Lichtenberger on heti puhumassa, mutta olen varma siitä, että Tonavan laakso valiokunta itse asiassa on adoptoinut Tonavan mieli joekseen ruvetti Kauon omalla list, luet, omassa luettelossani, ja varmasti hän hyvin mielellään mainitsee Tonavan. Ehkä meidän pitäisi sen Shell nimellä käyttää sitä pikemminkin, okei, okay, käyttää sitä nimeä pikemmin. Joten ensiksi, jos voisin antaa EPP-ryhmästä puheenvuoron herra Grossille. Aika on aivan okei, okay, mutta se ei ole mikään avoin kutsu kaikille käyttää määrättömästi puheaikaa. Puhun lyhyesti mutta nyt entinen kollegani ja koordinaattori haluaisin toivottaa hänet sydämellisesti tervetulleeksi. Ja haluaisin kiittää häntä tästä työstä. Se ei ole mitenkään yksinkertaista työtä. Me, tehän tiedätte, miten parlamentti toimii. Te tiedätte, miten liikenneministerinä pitää käsitellä näitä ongelmia – En nyt puhu tähän Belgian ja Alankomaiden väliseen ongelmaan. Ja nyt sitten koordinaattorina te olette aina ollut hyvin käytännönläheinen nainen, ja siksi minulla on käytännönläheinen kysymys. Kannattaako investoida niin paljon rahaa tähän asiaan, vai onko Rain ainoa sisävesialue, johon kannattaa vielä sijoittaa, jos ajatellaan tuottoa tästä kuljetuksesta? Jos en olisi kysynyt tätä, niin sitten kollegani Kramer olisi sen esittänyt. Eli en halua menettää nyt tätä tekijänoikeutta. Mutta koska kollega on hyvin pragmaattinen, odotan nyt vastausta tähän kysymykseen. Sitten toinen kysymys. Koordinaatiota pitää olla, mutta oletteko todenneet, että tällä alalla meillä on jo ympäristösopimuksia, mutta sehän on yksi suurempia konflikteja sisämeriliikenteessä. Sehän on yksi suurimpia ongelmia tällä hetkellä. Ja Natura 2000 tehtiin juuri siksi, jotta asukkaiden kanssa voitaisiin tehdä yhteistyötä ja välttää tiettyjä ongelmia. En nyt puhu näihin yksityiskohtiin. Näitä linjoja voidaan aktivoida rajat ylittäen ja koordinointi maiden välillä se ei välttämättä aina toimi, vaan siellä tarvisi olla koordinointia maiden sisällä eri ministeriöiden välillä. Onko tämä myöskin teidän johtopäätöksenne? Ja sitten te viittasitte osittain siihen, että aluksi pitäisi käsitellä juuri näitä ongelmia. Ja sitten vielä lopuksi kysymys, joka liittyy rahoitukseen, rahoituksen puutteeseen Sehän liittyy osittain tähän ensimmäiseen kysymykseen. En nyt mene yksityiskohtiin, mutta jos näkee näitä erityisiä hankkeita, niin se näkee selkeästi eurooppalaisissa hankkeissa. Siellä on hyvin paljon rahoitusta yhdeltä kumppanilta, vaikka yhdeltä maalta. Eli olisiko tässä olemassa muuta solidarisuutta kuin eurooppalaista yhteisrahoitusta? koska tästä syystä tietyt intressit on lykättävä ajallisesti hiukan eteenpäin. Kiitos. Siinä on hyvin vakava kysymys. Seuraavaksi sosiaalidemokraattien ryhmästä tika Tikau varmasti hän voi vastata kysymykseen, pitäisikö Reinin ainoastaan saada investointeja Silviä. Kiitos. Vreau să mulțumesc și eu doamnei coordonator pentru prezentarea făcută. Așa cum spunea și domnul... Kiitos koordinaattorille esityksestä. Kuten puheenjohtaja sanoi, niin tämä valiokunta on adoptoinut Tonavan. Englanninkielinen tulkkaus on kakkoskanavalla. Do you have translation? Yeah, I have translation. Yeah, yeah. yeah. Okay. Yeah, cool. Acum doi ani uh, am uh, încercat... Uh, Kaksi vuotta sitten yritimme ottaa valiokunnan esityslistalle tämän asian niin, että TRAN valiokunta Euroopan parlamentissa viime vuonna syyskuun lopussa lokakuun alussa järjesti valtuuskunnan kolmeen maahan, Itävaltaan, Unkariin ja Romaniaan. Ja sen yhteinen teema oli tuolloin tonava. Ja tärkeimmät päätelmät, joihin joita saimme aikaan tältä matkalta, oli se, että Euroopan parlamentissa saisimme tällaisen interryhmän, joka keskittyisi Tonavan edistämiseen. Ja tämä tulee tapahtumaan tosiaan tämän lainsäädäntökauden alussa tiedämme myös, että työskentelemme parhaillaan strategiaa Tonavan alueelle. Siinä mukana ovat esimerkiksi kuljetuskysymykset, aluekehitys, ympäristö, koska Tonavahan on tietysti sekä taloudellinen että kulttuurillinen eurooppalainen arvo. Jos itse voin vastata herra Grossille, niin on välttämätöntä investoida, jotta voisimme tällä tavoin varmistaa – tällaisen merien valtatien Pohjanmereltä Mustalle merelle. Ja meidän tehtävämmehän on tehdä tästä totta. Ja aiomme tällä tavalla vähentää tai lyhentää välimatkaa 4000 kilometriä Pohjanmeren ja Mustanmeren välillä. Ja voimme luoda varmasti sellaisia käytäviä, jotka hyvin huomattavasti edistävät rahti- ja henkilöliikennettä Euroopassa – Minulla on kuitenkin joitakin kysymyksiä. Ensiksikin haluaisin kysyä, että mitä olette ajatelleet, millä tavalla olette mukana tulevassa strategiassa Tonavan laakson kehittämiseksi? Valitettavasti mitä tulee jokikuljetuksiin, on olemassa tiettyjä osia, joissa voimme todeta, olevan hyvin vahvoja ristiriitoja toisaalta liikenne etujen ja ympäristöetujen välillä. Jos esimerkiksi ajatellaan Bestroin kanavaa Tonavan alajuoksulla, sehän on erittäin tärkeä elementti siis Tonavan suistossa. Mitä tulee Najades-ohjelmaan, niin valitettavasti on sellaisia uusia jäsenvaltioita, joilla on mahdollisuus vain hyvin pienet mahdollisuudet päästä osallisiksi niistä mahdollisuuksista, joita Najades-ohjelma tarjoaa. Mutta ehkä yhdessä voisimme saada aikaan tulevaa toimintaa niin, että voisimme parantaa yhteyksiä ja saavutettavuutta ja parantaa tämän välineen käyttökelpoisuutta. Voin vakuuttaa teille, että olemme kumppaneitanne ja olemme kiinnostuneita Tonavan kuljetuksen ja sen strategian kehittämisestä. Kiitos. Her- seuraavaksi herra Stelks ja sitten vastaukset sen jälkeen sitten edustajat Lichtenberg, Kramer ja niin edelleen. Dank u wel, voorzitter. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitoksia. Ropais. Kiitoksia antamistanne selityksistä. Olenkin sitä mieltä, että eh, Tämä oli erittäin myönteistä. Se, mitä sanoitte, on hyvä uutinen. Todellisuudessa eh, kaikki tämähän on täysin konkreettista. Eh, tavaroita tulee jo huomattavia määriä ja ne kattavat mm, selkeän osan koko liikenteestä – Ensiksi puhuitte itse ongelmista, joita ruoppaus aiheuttaa. Kuuluuko tämä hankkeeseen toisin sanoen, että pääsytie pitäisi varmistaa. Minusta kuljetusmaksu olisi erittäin kiinnostava ratkaisu ensimmäistä kertaa jossakin toteutettaisiin joella jokikulketuksessa maksu, joka koskee väylällä liikkumista. Olisi kiinnostava tietää, mitä tästä tulee. Mehän olemme jo Gentissä Eskon kohdalla. Tulee olemaan kiinnostavaa nähdä, miten Terneusin saakka tulette, koska kaikki kanavat Terneusin saakka eh, sijoittuvat kaikkein nopeammalle, eh, nopeammalle yhteydelle. Eh, tässä laivat siirtyvät kohti niitä laivoja, jotka menevät avomerelle olisi todella upea, jos Terneusin osuus saataisiin järjestetyksi. Sail Kadawille eh, haluaisin eh, tässä eh, esittää myöskin kysymyksen, koska hän on tavallaan meidän nurkilta. Tarkoitan sisämaassa tapahtuvaa jokikuljetusta. Tehän puhutte eh, selvästi suurista suluista. Gant on, eh, Gent on huomattava eh, sulkupaikka ja sieltä on paljon liikennettä. Tässä puhutaan siis suurista laivoista ja kun Ternöösin mm, osalta puhutaan sulusta, sulku on huomattavan kookas. Ei pidä kuitenkaan unohtaa myöskään rannikko merenkulkua ja sisäistä merenkulkua, sisävesien merenkulkua. Kaikissa näissä tarkoittamissani asioissa hankkeena kiinnostaa minua tavattomasti. Voin todeta sanomanne perusteella, että huolenaiheet, jotka koskevat ympäristön, puol- ympäristön suojelua, ja toisaalta kuljettajien eh, eh, taloudelliset intressit ovat joskus ristiriitaisia. Meillä ei ole vielä työstetty kokonaista satamapolitiikkaa. Tässä käännyn komission puoleen. Me puhumme nyt eh, siitä, että että on sovitettava toisiinsa valtion apu ja tietyt direktiivien määräykset. Meidän on tehtävä ehdotuksia, jotka koskevat satamia ja satamien turvallisuutta. Näitä ehdotuksia vielä ei ole tehty. On joukkohankkeita, joita, joiden toteuttamiseen vaaditaan tiettyjä ehdotuksia sisävesiliikenne on kriisissä, koko sektori kärsii tällä hetkellä. Eikö tämä kuulu teidän toimenkuvanne vai onko se kysymys, joka huolettaa teitä? Kiitos Karla. Haluatko vastata näihin kolmeen kysymykseen ensin ja sitten palaamme tai jatkamme seuraavalla kysymyskierroksella. Kannattaako se? totta kai se kannattaa. Kukaan ei osaa kuvitella Euroopan reiniä. Sehän on joki, joka yhdistää niin monia maita. Ja se koskee Tonavaa vielä enemmän. Siellä on vielä enemmän maita ja kansoja, vielä enemmän alueita, jotka yhdistyvät tämän kauniin joen kautta. Eli uskon, että se kannattaa ehdottomasti. Meillä on suuria ongelmia. Myöskin maissa, silläkin on merkitystä, että nämä asiat hoidetaan oikein. Mutta myöskin tällä on merkitystä maiden välillä, jos ajatellaan vaikka Slovakiaa ja Unkaria. Tämä on vanha ongelma, joka on otettu nyt mukaan tälle vuosituhannelle, emmekä sitä pääse eroon niin helposti. Eli tällä on hyvin pitkä historia ja meidän pitäisi edetä siinä hyvin varovaisesti. Uskon, että tämä Unkarian ja Slovakian välinen ongelma saadaan ratkaistua käytännöllisillä ratkaisuilla, ei suurella politiikalla, Minua ei pyydetty myöskään rakentamaan politiikkaa, vaan ratkaisuja, joiden avulla pääsemme eteenpäin. Politiikka kuuluu hallitukselle, mutta yritän nyt uida tässä jotenkuten näiden eri tahojen välissä ja ratkaista näitä ongelmia. Mutta täytyy kuitenkin muistaa myöskin historialliset seikat. Eli näin minä haluaisin tämän ratkaista. Näillä hallituksilla on ongelmia, mutta he haluavat toimia myöskin pragmaattisesti. Ja näin pääsemme eteenpäin. Ja uskon, että kaikki maat, jotka sijaitsevat Tonavan rannalla, Nämä kaikki maat näkevät, että jos yksi maa on, on kaikkea vastaan ja estää kaiken, niin sitten mikään ei enää etene. Kuulen. Myöskin Itävalta ei pysty toimimaan, jos Serbia heittää kapuloita rattaisiin. Itävalta on Saksan ja Serbian välissä. Eli kaikki näkevät, että tässä on kyse ketjusta ja on tärkeää, että kaikki liikkuvat. Mutta millä tavalla ne sitten liikkuvat tulevaisuudessa, se on erilaista. Yhdessä maassa tehdään poliittisia ratkaisuja, toisessa käytännöllisiä ratkaisuja – ja Slovakiassa ja Unkarissa täytyy löytää pragmaattisia ratkaisuja. Sitten tämä yhteisrahoituskysymys. Siis kun en ihan... Siis tämä koskee hankkeita. En nyt ala luetella niitä, missä 80 prosenttia rahoituksesta 80 prosenttia tulee yhdestä maasta, vaikka hanke koskee viittä kuutta maata. Ja sitten eurooppalainen yhteisrahoitus on osa näitä hankkeita, mutta tämä yksi maa joutuu sitten useisiin vaikeuksiin, koska kyse on rahoitusjärjestelmästä, jossa maan pitää investoida. En nyt halua puhua näistä hankkeista, joihin 80-90 miljoonaa euroa. Ja silloin se etu näistä investoinneista ei koske vain yhtä maata, vaan useampia. No raha nyt ei ole tähän mennessä ollut suurin ongelma. Näissä eurooppalaisissa hankkeissa on paljon rahaa, ja raha ei tosiaankaan ole suurin ongelma. Mikään ei ole epäonnistunut siksi, että ei rahaa olisi ollut riittävästi. Eli raha ei ole ongelma. Kaikenlaisia ongelmia on, mutta ei raha. Sitten Rova Tika. Olisi erittäin hyvä ajatus, yhdistää matkailu ja kuljetukset. Ja hyvin monissa tapauksissa tämä merkitsee sitä, että kuljetukset olisivat paljon lähempänä ihmisiä, jos olisi tällainen järjestelmä, jossa voidaan matkustaa pitkin Tonavaa pääkaupungista toiseen, koska eiväthän ne ole niin kaukana toisistaan. Ja me Viinistä Bratislavaan menimme laivalla. Se on erittäin kaunis matka. Ja varmasti sillä tavalla voitaisiin maantieteen liikennettä siirtää paljon joelle, mikä olisi hyvä matkailun kannalta. Se olisi erittäin hyvä ajatus ja me tosiaan tuemme sitä tai haluamme edistää sitä jatkuvasti. Toivon, että tästä tulee pare, suurempi menestys kuin se jo nykyään on. Mitä sitten interryhmään tulee, mielestäni se olisi aivan upeaa. Minulla ei ole mitään sanottavaa siitä, se on tietysti, tai sanavaltaa sen suhteen, mutta se on parlamentin asia. Olin neuvoston kokouksessa Ruotsissa ja siellä herra Beasley, entinen kollegamme kertoi minulle tai meille interryhmästä ja olin todella kateellinen, koska ajattelin, että ehkä Tonavankin, saataisiin aikaan Tonavankin interryhmä tukemaan kaikkea sitä, mitä siellä pitäisi tehdä. Joten mielestäni se olisi aivan upea, jos sellainen interryhmä perustettaisiin. Itse asiassa vastasitte herra Grossille, koska mitä Mustan, Pohjanmeren ja Mustanmeren yhdistämiseen tulee, en usko, että monetkaan alukset lähtevät Rotterdamista Konstantsaan, vaan purjehtivat pikemminkin ulkokautta. Mutta uskon kuitenkin, että hyvin paljon rahtia voi kulkea Rotterdamista Viiniin tai sitten Saksaan ja Unkariin – ja tässähän on kysymys valtavasta välimatkasta. Jos kaikki tämä rahti voidaan ottaa pois maanteilta, tämähän on sellainen alue, jolla liikenne on erittäin tiheä. Muistan, että silloin kun olin ministeri, siis viikonloppukielto, jolloin oli esimerkiksi Bayerissa, niin sanottiin, että ei pidemmälle eikä rekkoja pidemmälle, joten siellä oli valtateillä, moottoriteillä vartava määrä näitä rekkoja. sillä tavalla voitaisiin siirtää paljon tällaiseen ympäristömyöntäisempään rahtiliikenteeseen. Se mielestäni on ympäristömyöntäinen ja silloin tietysti täytyy olla turvallisuusverkko myös ja vaaditaan tosiaan puhtaampia moottoreita. Ja palokunnan täytyy olla aktiivinen ja todella järjestää sen toiminta koko Tonavan juoksun varrella. Ja tämä todella on välttämätöntä, jos halutaan tosiaan saada tästä aikaan tällainen jokiliikenneväylä. Se on ainakin varmaa. Haluaisin, tiet- Haluaisin tietysti olla mukana tulevaisuuden strategian suunnittelussa, kun olin Ruotsissa, niin siellähän puhuttiin Itämeren alueen politiikasta, koska Itämeren aluettahan pidetään Tämä konsepti halutaan soveltaa myös Tonavaan, koska Tonavan piirteet ovat samanlaisia – Siis on paljon EU-jäsenvaltioita ja sehän yhdistää hyvin monia jäsenvaltioita huomattavasti enemmän kuin maantiet tai rautatiet. Tässähän on melkein, kysy, kysymys melkein 2800 kilometristä. Eli tällaisesta hyvin suuresta vesiväylästä, jos, no herra Kraame tietää varmasti, että mitä tarkoitan. Mutta mitä tähän strategiaan tulee, niin se on erittäin mielenkiintoinen, koska se on kokonaisvaltainen lähestymistapa. Se estää sen, että kaikki tuijottaisivat pelkästään kuljetuksia, ympäristöä. Se on hyvin kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa otetaan huomioon myös teollisuusalueet, jossa otetaan huomioon matkailu, kaikki tämähän on yhdistettävä. Eli siinä otetaan huomioon kaikki ne eri piirteet, joita voidaan kuvitella mitä Pistorian kanavaan tulee, siitä teidän ei pitäisi kysyä minulta mitään, koska se on todella poliittinen ongelma ja meitä, meidät halutaan pitää erossa politiikasta, koska se on todella hyvin kuuma aihe kaikkien alueen hallitusten välillä, joten en halua tässä olla mitenkään mukana. Mitä tulee sitten Najades-ohjelmaan ja erilaisiin ongelmiin, jotka riittyvät siihen, millä tavalla siitä voidaan päästä osallisiksi? Herra Stärks. Mitä tulee sen Skelt-osuuteen, tämä on myös tällä viikolla erittäin poliittisesti arkaluontoinen asia, joten oikein pyytäkö minua puhumaan siitä, koska siitä, siinä puhutaan Flanderin ja Siis kaikki mitä sanoisin on kuitenkin, ei varmasti pidä paikkaansa. Joten se on todella kierrokysymys. Mitä tähän maksujärjestelmään tulee? Tämä on erittäin tärkeä asia. Siis tältä puuttuu miljardi, hieman enemmän kuin miljardi. Ja se täytyy saada tätä uutta kanaalia valten. Se on hämmästyttävä ohjelma. Ranskalaiset ovat ajatelleet kaikkia siten, miten eri liikennemuodot sopivat yhteen, matkailua, vesitilannetta, vesihallintoa alueella, eli aivan kaikkea. Joten se on todella hämmästyttävä hanke. Mitä Tenöseniin sitten tulee, niin sehän on tietysti lyhin tie Skelttiin. Ja olette ehdottomasti oikeassa siinä, että ympäristö ja kuljetukset ovat hyvin vaikeasti yhdistettävissä. Me teemme parhaamme taistellessamme niiden hallitusten puolesta, joilla on tosiaan vaikea, vaikeuksia, että voisimme löytää helpot ulospääsytiet niin, että ne voisivat työskennellä normaalisti ilman, että ne tuhoavat ympäristöä. Ja kaikki lainsäädäntö sitä tullaan toteuttamaan, mutta yritämme tosiaan saada aikaan sellaiset olot, joissa ne voivat työskennellä. Navigaatio on valtava ongelma myös Hollannissahan. Puolet Euroopan laivastosta on hollantilaisia ja loput belgialaista – Joten tässä on suuria ongelmia, jos emme ole todella varuillamme. Niin siis meillä on vaikka kuinka paljon hienoja kulkukelpoisia jokia, mutta ei enää laivastoa Euroopassa. Joten se on asia, joka on pidettävä mielessä. Kiitos. Kiitos Karla. Neljä kysyjää vielä. Siis yritämme kello viideltä siirtyä seuraavaan hankkeeseen. Seuraavat Lichtenberg ja Van Dalen. Ja lopuksi herra Kramer. Um, thanks for the... No niin, kiitoksia tästä raportista. Tietysti meillä on kriittisiä huomioita siihen, erityisesti siihen, että käsittääkseni Tonavalla on nyt ongelmia, mitä tulee joen leveyteen tai syvyyteen. Ja kun kävimme siellä valtuuskunnan kanssa, näemme, että siellä on yksi suuri ongelma, eli yhteydet rautateiden ja maanteiden ja joen välillä eivät ole olemassa tai ne eivät toimi, tai niitä käytetään vain hyvin harvoin. Ja kävi muutamissa satamissa ne olivat tyhjiä. Niin, siis rautatien yhteydet jokeen olivat puutteellisia. Eli tämä on Tonavan suhteen nyt tärkein ongelma. Meillä ei vieläkään ole analyysiä siitä, millaista tavaraliikennettä siellä olisi, jos nyt ei ajatella, että öljyä tulee mustalta mereltä tai niin poispäin. Kuten sanoitte, pitäisin sitä vaarallisena rahtina, enkä tiedä onko se nyt paras tapa edetä. Mutta mielestäni tärkeintä on sen jälkeen, kun Jugoslavian sota päättyi, meillä ei enää ollut riittävästi yhteyksiä jokeen. Se ei ole, nyt ei ole kyse siitä, etteikö joki olisi riittävän syvä tai leveä, vaan meidän pitää kehittää siihen yhteyksiä. Ja keskuspisteitä ja muita pitää kehittää Tonavan varrelle. Sitten puhuitte Austra- äh, itävaltalaisesta hankkeesta, joka on hyvä esimerkki hyvästä käytännöstä, mutta epäilen tätä. Teidän olisi pitänyt puhua ympäristöjärjestöjen kanssa, jotka olivat siinä mukana aluksi ja voisitte katsoa sitä ehkä uudemman kerran. Ja sama koskee myöskin tätä filosofenin kysymystä. Kyse ei ole joesta itsestään, vaan logistiikasta. Tonava voisi olla hyvin matkailukohde, ja sitä voidaan käyttää myöskin kuljetukseen, mutta me emme voi odot- vain tuhota joka ja odottaa, että turistit sitten tulevat. No ehkä katastrofikin vetää ihmisiä puoleensa, mutta se nyt ei ole kuitenkaan paras vaihtoehto. Tonava voisi olla hyvä esimerkki siitä, että mukautamme laivat jokeen, emmekä jokea laivoihin. Eli tämän pitäisi nyt olla se johto tähtenä kaikessa näissä asioissa. Mevrouw Pees, complimenten met dit project. Als er één echt Europees project is, dan is het dit wel. Twaalf lidstaten en andere landen die betrokken zijn bij het project. Niin, kiitoksia. Kiitoksia. Eh, tämä nyt on todella eurooppalainen hanke. Eh, voitte tällä tavoin sitoa toisinsa eh, meren ja idän ja lännen. Todella eurooppalainen hanke siis. Tästä tulee eh, koitumaan keskustelua, mitä tulee infrastruktuuriin ja muihin tekijöihin. Mutta eh, jotkut tietysti eh, haluavat puolustaa myös ympäristöä. Se on luonnollista. Olen kuitenkin sitä mieltä, että tässä ei kannata keskustella siitä, oliko muna ennen kanaa. Meidän täytyy nyt ryhtyä taistelemaan jokikuljetuksen puolesta, koska se on turvallista kuljetusta ja se myös noudattaa ympäristönsuojelumääräyksiä. Me, meidän ei tarvitse asettaa vastakkain rakenteita ja ympäristöä, asettaa niitä keskenään ristiriitaan Tonavankaan osalta – meillä voi olla kanavia ja voimme todeta, että rakenteet voidaan tehdä niin, että kaikkia ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan. Ja molempia aspekteja voidaan vielä täydentää erinomaisella tavalla. Tähän puitte monitoring-järjestelmästä. Onko sitä olemassa? Äskettäin luin saksalaista lehdistä vilkkaasta keskustelusta, jossa Berlin ja München taistelivat keskenään – jotta tiedettäisiin kuka oikein kuuluu ryhmään. Haluaisinkin tietää, onko ryhmä jo ryhtynyt toimimaan vai jatku, jatkuvatko riidat vielä? Ja sitten toinen asia. Tutkimus on tehty ja toivon, että tutkimuksen tulokset olisivat pakottavaa laatua kaikille osapuolille. Tässä puhutaan todella eh, valtatiestä Mustalla merellä, jolle täytyy antaa kaikki se vaativat mahdollisuudet collega onorevole è molto brava. È molto... Kiitoksia. Kollega on tehnyt hyvää työtä. Hänellä on selkeitä ajatuksia ja te annatte meille takeita myöskin rahoistamme. Sitten tämä käytävä, josta puhutaan, se nyt ei ole yksi näistä kuudesta, joka olisi ensisijainen hanke. Eli haluaisin kysyä seuraavaa. miltä aikataulu näyttää. Tätä ei ole valittu yhdeksi ensisijaiseksi hankkeeksi. Ja sitten yhteys ulko- ja sisävesiliikenteen välinä. Se on tärkeää, kuten aikaisemmin totesitte. Aikaisempi kollega Kosta, joka myöskin on tehnyt työtä Pojoen osalta Italiassa, mutta se osa on jo saatu käynnistettyä. Ja sieltä voidaan löytää myöskin energialähteitä. Aikaisemmin kuulimme tästä meriliikenteestä, Venetsia, Trieste ja Adrianmeren alueen linkit. No se, että tämä hanke otettaisiin myöhemmin mukaan tähän PO-hankkeeseen, otetaanko se mukaan vai kuten Kosta sanoi, jääkö se erilliseksi? Speaker. I'm sure you'll be brief, Mr. Ja viimeinen puhuja. Uskon, että olette varmasti lyhyt. 80 prosenttia Euroopan sisämesiliikenteestä on Reinillä. Se on syvä joki, sillä on yhteyksiä Atlanttiin. Ja muut 20 prosenttia, no sinnehän menee 29 prosenttia varoista. Sisävesiverkosto on Euroopassa liian pieni, tahti on hidasta. Ja esimerkiksi Saksassa LBA haluttiin kehittää vaikka viimeisen 20 vuoden aikana 200 päivää vuodessa LB ei ole merikelpoinen. Ja Berliinistä Hannoverin suunniteltiin 6 miljardin reitti, ja siellä kulkisi yksi laiva viikossa. Eli sisävesiliikennettä on, sinne mahtuu laivoja, niitä voidaan käyttää hyväksemme, mutta ei kuitenkaan näillä valtavilla laivoilla. Se on nyt se ainoa ongelma. Itse olen mennyt Ingolstadtista Mustalle merelle, kyllä se onnistuu. Ja myöskin aikaisempin laivoja oli, mutta nyt nykyisin laivoja näkyy enää aika harvoin. Ja se on nyt se ongelma. Ja tämä sisävesiliikenne vähenee koko ajan. Myöskin Rainilla. Vähennys on aivan selvä. Mutta yleisesti 80 prosenttia sisävesiliikenteestä on Rainilla. Eli tämä Itämereltä Mustalla merelle valtavilla laivoilla, se on aivan absurdi ajatus. Ja sitten itse jäsenvaltiotkin. No sitten mietin, kuinka paljon kuvittelet saavan EU-sta? No 80-95 prosenttia. No tähän on selvää. Myöskin osavaltiot ovat sen puolesta, että valtio maksaa ne. Siitähän koituu paljon työllisyyttä. No nyt puhutaan tästä rakennusmafiasta mitään, mutta sekin on tässä roolissaan. Nämä ovat tärkeimmät perusteet. Ja laivat on sopeutettava jokiin silloin mekin voimme kannattaa sitä, että kyse on ympäristöystävällisestä liikennevälineestä. Ja kolme tai neljä laivaa, no, meidän täytyy todeta, että edut ovat valtavat. Siellä ei ole mitään tiemaksuja, ja jos osavaltioiden pitäisi itse maksaa tämä, niin silloin vaadittaisiin hyvin vähemmän asioita. Ja sitten ajattelemme nyt Tonavan matkailua, niin voimme sanoa, että jos siellä on suuria laivoja, niin sitten turismikin tuhoutuu. Eli laivat on sovitettava jokiin, niin saadaan työtä eteenpäin ja kaikki muu on pelkkää unelmointia. Halusin nyt puhua suoraan, koska näistä asioista on nyt puhuttu. Eli Saksassa olen kokenut tämän Berlin Hannover vesireittiä on kehitetty mutta mitään ei kuitenkaan ole tapahtunut. Ja sitten Saksan sisämesi virastossa on kolme henkeä töissä. Eli se nyt osoittaa jotain näiden hankkeiden koosta. Okei, okay, katson nyt mitä sinä olet tehnyt. Eli ihmiset haluavat käyttää puheenvuoron siis työjärjestyksestäkö? Ihan lyhyesti. Tämä liittyy myöskin minun kysymykseeni tämä viimeinen lausunto. Niin minä halusin vielä vastata sinulle. Okei, okay, well, uh, Okei, okay, Karla, voisitko vastata tähän, mutta Michael, sinä ilmeisesti olet ymmärtänyt meidän väärin. Pidämme Tonavasta. Karla. Um, Mrs. Steinberger. Um... Ähm, Lichtenberger. Rova Steinberger, Lichtenberger. לא. No. Ehm, ik denk dat u volledig. Uh, I think that you are absolutely right. Olette, Olette aivan oikeassa. Olette aivan oikeassa. Tässä ei ole mm, Eh, yhteyttä näiden välillä. Merikuljetusta ei ole järjestetty. Liikennettä varmasti on, mutta tavaroita ei kuljeteta, joten tämä on ratkaistavaa eh, yhtä ongelmana eikä suinkaan toista, toisen jälkeen. Siihen kuluisi liikaa aikaa, niinhän minä alussa jo sanoin. Eh, hienoa, että meillä on joki, mutta jos ei välittäviä kuljetusmuotoja ole, ja tällöin ollaan tilanteessa, että että tavarat jäävät joen rannalle, mikä ei tietenkään ole hyvä. Tarvitaan alusta saakka eri kuljetusmuotojen yhdistämistä, yhdistämistä ja kuljetuksia erilaisille teollisuusalueille ja niiltä pois. Tämä selviää hyvin tyyppianalyysistä, jonka tavaran toimittajat ja hallitus ovat tehneet. Yhteyksiä tarvitaan koko Tonavan pituudelta teollisuusalueet tulevaisuudessa joutuvat nimenomaan toimimaan eh, Tonhavan ehdoilla. Kaikkea liikennettä ei missään tapauksessa voida eh, välittää maanteitse. Me eh, Alankomaissa olisimme hukassa, jollei meillä olisi ollut sisävesiliikennettä, jollei meillä olisi ollut reittejä, joihin laivat tulevat. Tämähän on ihan sama tilanne kuin Belgiassa. Tulkaa katsomaan Belgiaan. Mennään Weskolle ja tulette näkemään kaikkein suurimmat laivat. Ja sittenhän siellä on myös risteilyaluksia, jokialuksien risteilyaluksia, jotka tulevat Koblenzista ja jotka äh, ovat suurten kottialusten vieressä, aivan lähellä niitä, niin lähellä jopa, että ähm, kannalla olijat äh, pystyvät melkein koskettamaan äh, toista laivaa. Tällaisessa tilanteessa itsekin kerran olin ja olin lähellä saada sydänkohtauksen. Kuitenkin matkailijoita on paljon Lueskolla. Ei tätä tietenkään voida Tonavaan verrata, mutta on aivan mahdollista yhdistää matkailu ja suurten laivojen liikkeet. Minulle tässä ei ole minkäänlaista epäilystä. Sitten Itävallan hanke. Olen tutustunut tähän paikan päällä. Ja hankehan, jolle me olisimme lähtenyt paikan päälle, hanke olisi ollut varassa hävitä. Joudun kuitenkin pohdiskelemaan vielä niitä kysymyksiä, joita minulle olette esittänyt. Vastausta minulla vielä ole. Phil Soven, te puhuitte myös jokiliikenteestä. Nythän ihmiset puhuvat joen viimeisestä osuudesta, jolle vaaditaan vapaata liikkuvuutta kaikilla logistiikan, logistiikan keinoilla, mutta se, että pääseekö joilla vai ei, ole sunkaan logistiikasta liikkuva, riippuvainen. Täytyy katsoa, puhutaanko joesta vai koko laaksosta. Meidän täytyy miettiä, mitä myönteistä jokiliikenne voisi tuoda alueelle. Ja ainakin voitaisiin välttää suurten kiitolinjojen liikennöiminen autoteillä. Lisäksi täällä korostettiin ympäristön suojelua. On ihan totta, että vesiliikenteessä onnettomuuksia ei juuri ole sisävesillä liikuttuessa. Alankomailla ainakaan jokiliikenteessä tällaiseen tilanteeseen ei ole jouduttu. Maindonin Tonavan mietintö sitten, en tiedä voisiko sitä pitää täydellisenä esimerkkinä, koska tämähän ei ole enää luonnontilainen joki, eikä luonnontilaista ympäristöstä voida puhua. Ei täällä ole minkäänlaista äh, luonnontilaista kehitystä, vaan me olemme tehneet sinne kanavan. Kanava on kaivettu, äh, mutta yhdyslinkkinä se on todella kaunis reitti. Äh, monitorointiryhmä on perustettu. Tyytyväisiä ei, eivät ole, heitä kyllästyttää se johtuu siitä, että liikennettä ei edusta tarpeeksi ihmisiä, ympäristökysymysten edustajia on. Mutta jos näin voidaan sano, että äh, tasapainon äh, kuitenkin on pyritty ja äh, on yritettävä selvittää eri ryhmien, sidosryhmien väliset riidat. Ja kun monitorointiryhmä kerran on olemassa, mitä hyötyä riidoista on, ne on pyrittävä sovittamaan. Herra Kalsien sitten puon käytävä hanke ei ole ensisijainen hanke. Tämän te joudutte tekemään ihan yksin ja siellä onkin tehty aivan suuremmoista työtä Ihmiset ovat suorituneet erinomaisesti tästä hankkeesta viime helmikuusta saakka. Monet tavaroiden kuljetukset on voitu toteutettu, toteuttaa teitse. Ruuhkia on pystytty välttämään ja nämä ruuhkat eivät mitään vähäisiä ruuhkia olekaan, olen ne itse kokenut. mahdollisesti voisitte seuraavan kysymyksen täsmentää. Integrazione con il trasporto marittimo. Niin, kyse oli jokiliikenteen integroinnista. Mantova, Krenova, Venetsia voisivat olla Adriamiden kanssa yhteydessä vesiteitse. Tämä yhdysliikenne ottaisi huomioon myös muutkin infrastruktuurit kuin sataman infrastruktuurit. Tämä olisi todellinen hanke, eikä suinkaan Kostan äskeinen hanke. Siis yhteys aiotaan saada syvänmeren kanssa, mutta on paljon kuljetuksia, paljon liikennettä Venäjältä. Ja yksi seuraavista asioista, jonka unohdin sanoa, on se, että yritämme saada aikaan myös yhteyden Tonavaan niin, että tämä yhdistetään tämä verkosto, joka jo Tonavan ympärillä on Venäjän verkoston kanssa. Monet venäläiset aluksista tulevat Mustalta mereltä Venetsiaan ja niin edelleen, joten tämä on erittäin mielenkiintoinen yhteys. No, olemme siis Michael on Mik, vasta Mika Kraame kaikille. Jos sanon teille, että – hankkeenne vaikuttaa? No siis kaikki muutkin ovat vastanneet. Missä mielessä kysymykseen ei vastattu? Kaikista ponnisteluista huolimatta sisämiesliikenne on vähentynyt Euroopassa ja sitä ei ole otettu huomioon. Ja kuitenkin koe tehdään suuria investointeja. Meillä on jatkuvasti vähentynyt sisämiesliikenne. Joissain maissa on ollut lisääntymistä, mutta valtaosassa maissa kehitys on ollut toisen suuntaista ja sisävesiliikenne on vähentynyt. Kaikella kunnioituksella Dirkhan esitti samanlaisen kysymyksen, joka koski teollisuuden taantumaa. Mehän tiedämme, että sisävesistöllä vesistöliikenteessä on olemassa kriisi ja 80 prosenttia on hollantilaista ja 20 prosenttia Siis 40 prosenttia Antwerpenin konteista kuljetetaan, siis 40 prosenttia Antwerpenin konteista kuljetetaan sisävesistön jokien kautta. Tämä itse asiassa tukee sitä, mitä itse sanoin, eli se oli se, että Karla näköjään jäsenet siellä omassa ryhmässäsi tappelevat keskenään. En tiedä, onko se hyvä asia. Mutta haluaisin kuitenkin onnitella sinua, mutta tosiaan tuen tai uskon suureen poliittiseen kokemukseesi vielä kerran. Kiitos ja toivon hyvää yhteistyötä kanssasi tulevaisuudessa. Kiitos. Next up is, uh... Seuraavaksi pääsemme herra Rail Baltica-hankkeeseen. Ja minun on pyydettävä anteeksi sitä, että olemme hieman myöhässä, mutta varmasti ymmärrätte tämän. Ja sitten meillä on vielä yksi sen jälkeen, eli ERTMS-hanke – ja tiedän, että jäsenet eivät pidä tätä ollenkaan ristiriitaisena hankkeena. Joten, herra Telikka, puheenvuoro on teillä. Rail Balticasta. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Katson nyt kelloa. Meillä on aika aika tiukalla, eli koitan nyt leikata tätä alustusta huomattavasti, mutta aluksi haluaisin sanoa, että viimeksi kun olin valiokunnassa, Karla istuu oikealla niin Ja muistan, kuinka merkittävä vaikutus hän on ollut, ja keskustelu juuri osoitti tämän. Ja aloitan tällä huomautuksella, mutta olemme menettäneet hyvän kollegan ja erinomaisen ystävän. On sitten Rail Baltica. Yritän nyt keskittyä tilanteen ydinkohtiin tällä hetkellä. No, yksi asia on tapahtunut. Euroopassa on nyt taantuma, taloudellinen lama. Ja erityisesti se on koskenut Itämeren maita. Nyt puhutaan yli 10 prosentin lukemista, kun ajatellaan talouden supistumista ja bruttokansantuotteen supistumista, ja sillä on tietysti vaikutuksia. Ja se merkitsee, että meillä on nyt lisäkysymyksiä, joihin täytyy puuttua. Ongelma tietysti on aika merkittävä, ja poliittisesti jatkuvasti puhutaan leikkauksista talousarvioissa, ja maa, jota nyt erityisesti ajattelen, on Latvia. Hän tiedämme, että meillä on viivytystä. Vielä pari vuotta sitten sitä ei osattu odottaa. Meidän täytyy tehdä vaikeita päätöksiä, ja nyt meillä on sopimuksia näiden neljän maan kanssa – 4 plus 1, jos otetaan Suomi mukaan. Ja näemme, että yksityisellä taholla on enemmän kiinnostusta. Ja olemme tehneet aika konkreettista työtä. Ja nyt kuitenkin on ollut takaiskuja Itämeren alueella. No, tähän asiaan puututaan pian. Meidän täytyy hidastaa jotain toimintoja, mutta meidän täytyy olla hiukan luovia, kun yritämme löytää rahoitusta ja antaa apua. Ja nyt puhutaan tästä yksityiskohtaisemmin, mutta ehkä komissio voisi tarkastella tiettyjen resurssien yhdistämistä, mutta meidän täytyy vielä keskustella Latvian hallituksen kanssa. Mutta sitoumus on olemassa ja nyt puhutaan talouden hidastumisesta, mutta sillä varmaan varmaan kuitenkin Rail Baltica saadaan päätökseen muutaman vuoden kuluttua. Sitten voisin puhua uudistustöistä Viron eteläosissa. Viron ja Latvian raja-alueesta. Se on jaettu ja taas yhdistetty monen kertaa Valka ja Volga jo nimistä näkyy, että siellä puhutaan oikeastaan yhdestä alueesta näiden maiden välisellä rajalla. Sitten täytyy vielä katsoa, miten voitaisiin vauhdittaa ja miettiä myöskin taloustilannetta, miten voitaisiin vähentää kustannuksia Liettuassa. Olemme miettineet vaihtoehtoja, joita on ehdotettu Liettuan hallitukselle – Ne ovat arvioita, joiden mukaan kustannuksia voitaisiin leikata lähes puolella. Ja se onnistuisi rakentamalla raiteita ja yksi rautatie siirrettäisiin vain muutamalla senttimetrillä. Eli tässä taloustilanteessa meidän pitää miettiä vaihtoehtoja joita ei aluksi mietitty. Ja Liettuan hallitus on ollut hyvin avomielinen näiden asioiden suhteen. Tämä ei aina koske rautatien edustajia, mutta palaan siihen ihan kohta. Puolassa mietittiin useita kysymyksiä täällä parlamentissakin, mitä tulee Puolan hallituksen asenteeseen. Ja me olemme nyt edistyneet Puolassa ja tietysti tärkein asia siellä on tarkastella Bielostakin ja Liettuan välistä rautatietä. Se on hyvin arka ympäristö ja tutkimuksia on valmisteltu tästä aiheesta. Mutta tällä hetkellä minulla ei ole mitään kielteistä tai pettymyksen tuottavaa uutista tässä suhteessa. No sitten miten Suomi tukee hanketta? No tämä hanke todellakin on taloudellisesti kannattava ja olemme puhuneet näistä asioista hetki sitten. Helsingin antama tuki siellä katsotaan Rail Balticaa tärkeänä hankkeena ja myöskin kiintoisa nähden miten tämä uudelleen Vuosaaren satama vaikuttaa tähän kysymykseen. Jos katsotaan näitä tavoitteita, voisin korostaa seuraavia. Meidän täytyy puuttua tähän porttikysymykseen. Se on taloudellinen kysymys. Mutta Liettua, joka on ollut tämän hankkeen vievä voima, tämä on kiintoisa kysymys, jossa on eri vaihtoehtoja ja sitä on vastustettu joissain maissa. Eli mihin sijoitetaan tämä vaihtomekanismi tai miten yhdistetään Venäjän ja Euroopan raiteet. Te puhuitte tästä muutama minuutti sitten. Eli kuinka pitkälle näitä raiteita voidaan rakentaa tämänhetkisessä taloustilanteessa. Mielestäni meidän täytyy miettiä näitä logistisia pisteitä, joita on Varsovan ja Tallinnan välillä – mutta lähinnä Puolan ja Liettuan rajalla ja Tallinnassa. Miten ne saadaan yhdistettyä? Ja Kaunas on hyvin potentiaalinen vaihtoehto. Eli meidän pitäisi käyttää eurooppalaista raideväliä Kaunasissa. Käsittääkseni tämä projekti on erittäin merkittävä. Ja meidän on varmistettava, että se yhdistetään Rail Baltican. Tämä on yksi avainasioista, jota tullaan tarkastelemaan. Ja vaihtoehdot, joita olemme esittäneet Liettuan hallitukselle ja muille maille. Tämä eurooppalainen leveys voidaan ulottaa Kalmasin pian. No, tässä taloustilanteessa täytyy olla varovaisia, mutta me olemme vielä puitteiden sisällä. Mutta tätä tarkastellaan ja me tarvitsemme vastauksia Liettuan hallitukselta leheaikoina. Ja muutaman päivän kuluttua meillä on uusi neuvottelukierros hallituksen kanssa. Sitten asia, joka ei välttämättä liity tähän Rail Baltica-hankkeeseen, mutta jota olemme hoitaneet myöskin, ja meistä tuntuu, että se kuuluu mandaattiimme. Eli haluamme varmistaa, että rahtitoimitukset avataan kilpailulle tällä alueella. Tämä on varmaan helpommin sanottu kuin tehty, koska meillä ei vielä ole paljon kasvavaa kysyntää yksityiseltä puolelta. No se tietysti on, mutta meidän täytyy nyt edetä Raja Baltikan kanssa. Nämä asiat kehittyvät yhtäaikaisesti. Mutta jotkut rautatieyritykset tällä alueella eivät vielä ole ihan ajan tasalla kehityksen suhteen. Ja Liettuasta on saatu myönteisiä vastauksia ja hyvää yhteistyötä hallitukselta ja hallinnolta. Ja meistä tuntuu, että osa Liettuan rautatieviraston johdosta luonut ongelmia ja on vastahakoinen. Trail Baltica ja tämä verkosto tällä alueella pitää avata kilpailulle. Ja me teemme läheistä yhteistyötä rautatietoimijoiden toimijoiden kanssa. Ja tästäkin puhutaan muutaman päivän kuluttua. Sitten asia, josta on puhuttu kollegani mandaatin yhteydessä, se liittyy näihin satamayhteyksiin ja liikennemuotojen yhdistämiseen. Hankkeiden kannalta ja Rail Baltican kannalta ja myöskin aluekehityksen kannalta se on ehdottoman tärkeää. Jos katsotaan nyt Kaunasia, kyse ei ole pelkästään Rail Baltikasta, vaan jos katsoo karttaa, on hyvin selkeä, kuinka tärkeä tämä yhteys näiden satamien välillä on. Oli kyse sitten Riikasta, Leibedasta, Tallinnasta. Eli tämä on tärkeä kysymys ja haluaisimme, että Tämä edistäisi tilannetta. Ja yksityiset investoijat ovat myöskin kiinnittäneet huomiota satamien kehittämiseen. Joten haluaisin, että näitä investointeja tulee strategisista syistä Euroopan unionin taholta. Ja ympäristö asiat tietysti ovat tärkeitä. Yritysmaailman huomio on tärkeä. Ja kahden viikon kuluttua meillä on suuri konferenssi Vilnassa. Ja siellä on paljon osallistujia Euroopasta ja Aasiasta. Joten tämä on edelleen yksi tavoitteistamme. Eli kuten lupasin, puhuin nyt vähän lyhyesti ja jätin pois monia kohtia, jotka löydätte raportista, mutta teen vielä pienen yhteenvedon. Me olemme tehneet merkittävää edistystä asenteista johtuen ja haluaisin kiittää näiden maiden ponnistuksia viimeisen vuoden aikana. Meillä on konkreettisia esimerkkejä, jotka voidaan ottaa esille ja ne on mainittu raportissa meillä on enemmän mielenkiintoa myöskin rautatie- ja rahti toimijoiden suunnalla Euroopassa ja Aasiassa. Ja kun aasialaiset katsovat satamien infrastruktuuria, vaikka tietysti niihinkin lama on vaikuttanut. Sitten meidän täytyy vielä miettiä tässä taloustilanteessa kahti, kahdella tavalla. Rajabaltikan toteutettava halvemmalla. Ja kuten sanoin, me olemme tehneet jo ehdotuksia tähän liittyen. Esimerkiksi Liettuassa puhutaan. Siellähän on korkeimmat kustannukset tämän hankkeen osalta. Ja sitten täytyy katsoa, miten sen lisäksi, mitä jo on olemassa, voisimme olla luovia ja tehdä elämästä helpompaa seuraavan parin vuoden aikana niiden maiden osalta, joihin tämä lata, lama koskee, erityisesti Latviasta ja Liettuasta. Ja sitten kysymys, joka oli pelkästään taloudellinen vai poliittinen, vaan strateginen, eli tämä raideleveys. Se liittyy siihen, mistä olen puhunut, mutta se on vielä tärkeämpi kysymys kuin pelkästään se, että Itämeren alue yhdistetään muuhun osaan sisämarkkinoita, ja se on kuitenkin painopistealue meille. Puheenjohtaja, taidan jättää nyt sitten tilaa kysymyksille. Me olemme vähän aikataulusta jäljessä ja näin, että Karla, joka on ollut hyvin kärsivällinen, vielä odottelee vuoroaan. Eli haluan myöskin olla kollegiaalinen. Kiitos. Kiitos. Varmasti seuraava puhujakin joutuu piinapenkkiin ajallaan. Kolme kysymystä. Herrassa saada. Dziękuję bardzo. Po raz pierwszy mam zaszczyt e, zabrać głos w imieniu grupy IPP. Kiitos. Ensimmäistä kertaa minulla on kunnia käyttää puheenvuoro EPP-ryhmän puolesta. Ja tässä hyvin tärkeässä hankkeessa – se on tärkeää tietysti Puolan ja muiden Baltian maiden kannalta. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen mm, teidän osuuteenne hankkeessa, siis puhun itse asiassa koordinaattorille ja sille tiimille, joka työskentelee teidän kanssanne. Haluaisin kiittää teitä hyvin erinomaisesta työstänne. Ja toivon, että tämä kehittyy edelleen, koska tämä on osa hyvin tärkeää toimintaa. Avain tavoite, mitä Rail Balticaan tule, Balticaan tulee, on korkeatasoisten kuljetusväylien kehittäminen Baltian maissa, Puola mukaan lukien myös Varsovan solmuke ja muut maat, jotka ovat sitten tällä reitillä etelämpänä koska tätä yhteyttä ei ole ja siitä voisi tulla tosiaan vaihtoehto maantiekuljetuksille. Ja tiedätte varmasti, kuinka vaikea ongelma tämä on maanteillämme, kuinka tukkeutuneita maantiet voivat olla, joten tämä Rail Baltica on, on erittäin tärkeää, että siitä tulee mahdollisimman pian toimiva. Valitettavasti kuitenkaan Baltian maat eivät ole kannattamassa tai tukemassa itse asiassa tai taipumassa pohjois-etelä suunnassa rautateille. Mutta toivottavasti kuitenkin tämä nykyaikaistettu rautatieverkosto tulee suosimaan tällaista liikennettä Baltian maiden ja myös Pohjoismaiden välillä, kuten esimerkiksi Suomen kanssa ja ehkä myös Aasian maiden kanssa. Tällainen nykyaikainen rautatieverkosto olisi vähemmän haitallinen ympäristön kannalta ja se helpottaisi maantieliikenteen rasitetta. Ja varmasti sillä tavalla se myös edistää aluekehitystä maissamme. Minulla on kuitenkin koko joukko kysymyksiä. Kuten aivan oikein totesitte, niin kriisi on hyvin tuskallinen Baltian maissa ennen kaikkea. Ja siksi nämä maat eivät näe itse asiassa kuljetuspalvelujen lujen tarpeellisuutta. Oletteko tehneet jonkun simulaation matkustajavirroista Rail Balticalla, jos ajatellaan sitä, että – siis simuloidaan sitä, kuinka maantieliikennettä siirretään rautateille. Oletteko tehneet tämän, jos, sit, jos ja kun Rail Balticasta tulee toimiva? Puhuitte myös tästä eurooppalaista raiden leveydestä kaunakseen. Ja kriisitilanteessa tärkeintä on tietysti ovat tärkeitä tietysti ne investoinnit, joita on tehtävä. Myös siten, että yksityiset investoijat ovat mukana. Tietysti niihin liittyy riskiä. Voisitteko motivoida sitä, että yksityiset sijoittaisivat myös Rail Balticaan? Sitten edustaja Savisa. Kiitoksia puheenjohtaja tästä raportista ja Rail Baltican tilanteesta ja sitten puhun Viroa, Viroksi. Tietääkseni Viron valtiovarainministeri on sanonut, että ensimmäinen vaihe, eli rautatien uudelleenrakentaminen eurooppalaisten standardien mukaisesti – Tämä hanke on nyt käynnissä, mutta tänään kuulin, että Latviassa on ongelmia seuraavassa vaiheessa kannattavuustutkimusten suhteen. Ja kysyisinkin, että mitä seuraavaksi tehdään? Jos Baltian maat eivät selviä tästä lamasta, onko komissiolla mitään yksityiskohtaisia ratkaisuja? Tehän sanoitte, että tällä hetkellä ei ole, mutta onko teillä näkemyksiä siitä, onko Baltian maiden yhteisrahoitusosuus supistumassa ja kuinka paljon komissio on kiinnostunut tästä hankkeesta, joka kattaa yli tuhannen kilometrin pätkän Euroopan laajuisista verkoista. Ja nyt kun puhutaan Virosta, kaikki päätiet Tirossa ovat täynnä rekkoja ja joka viikko on yhä enemmän onnettomuuksia, jotka johtuvat näistä rekkakuskeista. Ja hyvin moni saa surmansa näissä tieonnettomuuksissa. Eli kaikki nämä kysymykset liittyvät suurin riskeihin, emmekä ole kovin luottavaisia tämän hankkeen tulevaisuuden suhteen. Eli Voisitko kertoa vähän tyydyttäviä vastauksia näihin kysymyksiin? Kiitos ja lopuksi herra edustaja Kraamea. Mielestäni EU on nyt antautunut ponnisteluissaan, jos nyt viiden vuoden jälkeen emme ole yksimielisiä. Kerran te sanoitte, että no, länsi-itä yhteys, no siinä pysytään venäläisessä radeleveydessä. Jos nyt ajatellaan vaikka vaikka Espanjaa, siellä on päätetty, että rakennetaan tämä Madrid-Sevilla-pätkä eurooppalaisen standardien mukaisesti. Ja nythän siellä on, ollaan iloisia siitä, että he ottivat käyttöön eurooppalaisen standardin. Eli vieläkään ei tiedetä, mitä pitäisi tehdä, ja tämä on katastrofi. Koska jos en tiedä, mitä pitää tehdä, niin en myöskään voi tehdä mitään. Eli kuinka paljon on jo tätä tavaraliikennettä, ja millaisia näkemyksiä teillä on tästä tulevaisuudessa. Ja sitten tästä Kaunaksesta. Siellähän on ongelmia, koska siellä on luonsuojelualue. Itse olen matkustanut sinne junalla. Siellähän voi poimia erilaisia kukkia, mutta tätä reittiä pitäisi nyt uudistaa ja kysyisinkin, onko Puola valmis Bielostokilta rajalle, siis Kaunasin suuntaan, valmis no, soveltamaan eurooppalaista standardia, vai onko Puola taas vastahakoinen? Koska joka tapauksessa näitä raiteita pitää uudistaa. Eli olisi helpompaa, jos tämä pätkä Kaunasiin asti uudistettaisiin eurooppalaisella tavalla. Sitten en ymmärtänyt, missä näitä ongelmia on. Via Baltikassahan oli Puolassa – mutta nämä ongelmat on sitten nyt tämän ratkaistu. Mutta sitten tämä viimeinen kohta, siinä ollaan huolissaan siitä, että 5000 rekkaa kulkee puolen Liettuan rajalla päivittäin. Eli jos tämä ongelma ratkaistaan, meidän täytyy löytää vaihtoehto, se nyt on aika selvä. Eli onko Puolakin tässä epärevällä kannella, No sitten Liettua miten, mitä siellä voidaan tehdä, jos puolalaiset päättävät jotain muuta, ja onko tästä mitään hyötyä, jos Liettua ei lähdekään tähän mukaan ja niin edelleen. Eli miten tässä voidaan edetä. Eli vielä kerran, Puolan kanta näihin kysymyksiin, mikä se on. Ja sitten tämä Helsingin yhteys, onko se sitten meriteitse eikä mitenkään Pietarin kautta. Thank you, Michael. Um, Kiitos. Minulla on yksi asia, joka itse asiassa seuraa sitä, mitä te sanoitte. Minun on myönnettävä, että rautateiden rakastajana, ystävänä minulla on hyvin suuria varauksia siitä, että sen suhteen, että Puola toimittaisi sen, mitä tarvitaan, mitä rautatiehen tulee. Ja suuri kysymysmerkki on tosiaan se, mitä Puola voi saada aikaan, mutta ehkä voitte vastata tähän ilman, että menette syville poliittisille vesille. Uh, Puheenjohtaja, pelkään pahoin, että jos me olemme epäirevällä kannalla, mitä poliittisiin sameisiin vesiin joutumisen suhteen tulee, niin emme koskaan saa aikaan mitään. Mutta haluaisin aloittaa sanomalla, että olisi tietysti voitu esittää koko joukko kysymyksiä, kun komissio lähestyi minua ja tarjosi tämän tehtävän, niin ajattelin, että en rupe, alkaisi käyttää hallitusten aikaa tähän. Mutta on hyvä nähdä, että Me olemme kuitenkin, ennen kuin kuulin englanninkielisen tulkauksen, niin olemme kielellisesti niin lähellä toisiamme, että saatoin seurata teitä. Mitä Puolaan tulee, niin haluan yhden asian tehdä selväksi hyvin avoimesti. Kun aloitimme siellä kaikkein vaikeimmat keskustelut, joita käytiin, olivat Tavarsovassa. Se oli vesiselvää, meille sanottiin, että tämä ei ole painopistealue, meillä on muita itä-länsi ja muita kuljetusliikennehankkeita, mikä on tietysti okei. Okay. Mutta Puolalle oli hyvin tärkeää ymmärtää myös, että on olemassa Euroopan unionissa tiettyä solidarisuutta, mitä rahoitukseen tulee esimerkiksi Puolan kanssa, ja odotimme, että vaikka Puola ei olisi kiinnostunut tästä hankkeesta, niin Puola osoittaisi yhtälaista solidaarisuutta Baltian alueeseen. Ja voin sanoa, että nykyään on, en ole mikään rautatieasiantuntija, en pysty sanomaan sitä, voiko Puolalla tehokkaampi tai vähemmän tehokas. Mutta tähän päivään saakka emme kuitenkaan odota mitään suurempia ongelmia, mitä tulee Puolan asenteeseen. Kuulimme herras Kasadalta, että mehän saamme paljon kirjeitä Puolan itäisiltä alueilta, jossa korotetaan, korostetaan Rail Balticaa. Juuri niistä syistä, joista molemmat te puhuitte, koska on kysymys siitä suurista liikenneruuhkista maanteillä ja maantiekuljetukset ovat raskaampia tai niitä on paljon enemmän kuin rautateillä. Siis ei ole minkäänlaista raide- tai rautatieyhteyttä Tallinnan, eh, Helsingin ja Varsovan välillä. Mitä tulee Vuosaareen, Helsinkiin, Tallinnaan, niin jos halutaan rahtia lähettää junateitse, niin se kestää iät ja ajat. Ja siinä on kysymys rahtauksesta ja purka, lastin purkamisesta ja niin edelleen. Mutta tällainen eh, Rail Baltica se vähentäisi päivällä jopa tätä kuljetuskestoa. Sitten kysymykseenne Baltian maista. Meille on tärkeää puhua yritysten kanssa ja katsoa, minkälainen potentiaali siellä on. Siis yksityisestä investoinneista, kun puhutaan, niin silloin on tietysti mentävä logistiikka solmuihin. Jos ajatellaan rautatieyrityksiä, niin niissähän on kysymys aika suurista investoinneista, mutta esimerkiksi Liettuaan ollaan valmiita investoimaan. Eli jos ymmärsin teitä oikein, niin tämä ei ole vaihtoehto, mitä tulee henkilökuljetukseen, henkilöliikenteeseen, vaan yksi mahdollisuus. Jos ajatellaan Varsovan ja Jos ajatellaan todella siis henkilöliikennettä koko tällä rataosuudella, niin valitettavasti mitä henkilöliikenteeseen tulee, niin se ei olisi ekon taloudellisesti kannattavaa. Rouva Savisaa, jos puhumme tästä, niin silloin varmasti on kysymys pienemmästä määrästä kuin esimerkiksi sekin tasavallan väestö, eli se ei tekisi sitä taloudellisesti kannattavaksi. Mutta kysymys on siitä, että edistämmekö dynamiikkaa tällä alueella. Kyllä, ja siitä on jo konkreettisia esimerkkejä esimerkiksi Varsovan ja Vilnan välillä. Jos ajatellaan Volgaa, niin mitä tulee eurooppalaisen taide, raideleveyteen, jos katsomme tämän konsortion toteuttavuus tutkimusta kolme ja puoli vuotta sitten, niin muistatte varmasti, että eurooppalainen leveys, tai ehkä ette muista sitä, se, että se ulotettaisiin Tallinnaan, niin se olisi investointi. Ja siinä on kysymys kolmesta miljardista eurosta. Se on, ja se on mahdotonta. Askel askeleelta lähestymistapa on se, että katsomme tosiaan perusteellisesti sitä, minkälaiset raiteet siellä on nykyään. Ja mainitsin jo omassa siis mitä tulee Valga-Valka-osuuteen, Riia-Valga-osuuteen. En halua mainita tässä kaupunkeja nimeltä, tässä ei ole pitkistä osuuksista kysymys. Jotkut ovat Liettuassa ja uskon varmasti, että sinne voimme saada eurooppalaisen raideleveyksen rajallisilla kustannuksilla. Mutta näissä rahoitusnäkymissä vastaus on kuitenkin ei, mitä eurooppalaiseen raidelevyteen tulee. Mitä rahtiliikenteeseen, henkilöliikenteeseen ja strategiaan tulee, niin meidän pitäisi kaikki tämä saada kaunakseen mahdollisimman pian ja toivottavasti vastaan yhteen kommenttiin, jonka herra Kramer esitti. Yksityinen pääoma kaikki Siis meillä ei ole minkäänlaista kuollutta rahaa, mitä tulee yksityisiin rautatieyrityksiin. Kaiken mokommin muuten, siis ajatellaan rautatieyrityksiä, niin me näemme esimerkiksi esimerkkejä yksityisistä yrityksistä, jotka siis menestyisivät hyvin, niin se on aika rajallista. Mutta on olemassa kuitenkin sellaisia, jotka ovat erittäin kiinnostuneita tai melko kiinnostuneita – Kysymys on siitä, että olemmeko valmiita tukemaan yksityistä pääomaa tai sitten yksityisen ja julkisen kumppanuuksia. Mitä tulee kansallisiin budjetteihin, rautatieyrityksiin ja niin edelleen, kaiken mokomin. Tämä on osa sitä työtä, jota teemme. Ja meillä on joitakin osittain, mutta rohkaisevia esimerkkejä. Kysymys on ja palaan sitten itse asiassa vapaaseen kilpailuun. Se on otettava huomioon, koska ei ole moniakaan operaattoreita, jotka investoivat maahan, koska nekin toimivat ainakin osittain monopoliasemassa. Siis, mutta edustaja Savi saa 120 kilometriä. Se on ehdottomasti tavoite näissä rahoitusnäkymissä. Ja jos tässä kuluisi yksi lisävuosi, niin en pidä sitä katastrofina, mutta meidän on katsottava sitä, mitä tapahtuu. Siis ei ole minkäänlaista, siis minä olen yhä luottavainen, mitä, tapa, mitä tulee Rail Baltican toteutumiseen. Olen sitä mieltä, että meidän on jatkettava työtä, enkä usko, että Baltian maat tulevat tässä epäonnistumaan. Te tulette ehkä sellaista maasta, joka kuten Puola varhaisessa vaiheessa ei ollut kaikkein innostunein hankkeesta. Mutta mikäli tiedän, niin Viron osuus tullaan toteuttamaan ajoissa. Toivon, että näin voimme tehdä. Ja mikäli emme, ja mikäli Latvian kaltainen tilanne syntyy, niin silloin meidän on tutkittava sitä tarkemmin. Kysyitte, olet, onko valmis keskustelemaan komission kanssa yhteisrahoituksesta. Kyllä se on yksi mahdollisuus. Ja voimme myös toisaalta katsoa näitä maita, jotka voisivat ehkä ottaa oman vähän osarasitteesta esimerkiksi hankkimalla Euroopan investointipankin lainoja ja se ehkä voisi korvata niiden kyvyttömyyden osallistua TNT-budjetin rahoittamiseen. Siis on koko joukko sellaisia asioita, joita on leijumassa ja joita aiomme tutkia, mutta en usko, että olemme niin pahassa tilanteessa, että täällä luottamuksemme menisi. Mutta näitä vaihtoehtoja on katsottava. Mutta mikään näistä maista liian kuin EUkaan ei voi tässä epäonnistua. Mutta tämä on taloudellisesti liian ratkaiseva ja ei ole kovinkaan monta tällaista porttia itään. Ja nämä olisivat sellaisia portteja, joita EUn operaattorit voisivat käyttää erittäin kilpailukykyisessä ympäristössä ja tässä meidän pitäisi eurooppalaisia yrityksiä tukea. Toivon herra Kramer, että mä vastasin ainakin osittain kysymyksiin, mitä tulee liikenneruuhkiin. Tämä on yksi syy siihen, miksi olen Rail Balticassa. Baltikassa. Tämä on ainoa tulevaisuuden ratkaisu tälle alueelle. Ja mitä sitten tulee liikennemuotojen yhdistelmään? Onko Puola valmis? Olen sanonut, että tällä hetkellä meillä on sellainen tunne, jolle me varmoja siitä, että Puola panee täytäntöön sen, mitä olemme sopineet. Olen lähitulevaisuudessa menossa Puolaan ja toivon, ettei sieltä mitään kielteisiä uutisia tule, mutta ehkä ei tässä ole kysymys kovinkaan innokaista sitoumuksesta. Katson, siis sen, eh, pidän huolta siitä, että kuitenkin tehdään se, mitä on tehtävä nyt. Mitä tulee eurooppalaisen raiden leveyteen, en usko, että voimme mitään keinotekoista tai taloudellisesti kannattamatonta tehdä jos puhumme eurooppalaisesta raideleveydestä, joka maksaisi satoja miljoonia, euro, miljoonia euroja tai puoli miljardia, en usko, että tukisin tätä, enkä myöskään sitä ajatusta, joka Baltiassa on, eli että meillä olisi sellainen huippunopea raideverkko Tallinnasta. Se on visio, meidän on oltava maan tasalla ja se tarkoittaa sitä, että jos ajatellaan näitä tarkistuksia, joista olen puhunut, niin varmasti voimme saada kaunakseen asti tällaisen eurooppalaisen leveyden, joka on tavoitteeni. Puola on täysin mukana tässä. Kysymys on siitä, että mitä kautta se menee. Ja me katsomme ja puolalaiset kollegat tutkimme tätä, mutta meillä on 21 kilometriä eurooppalaista raideleveyttä liettua. Ja ensimmäinen tavoite olisi se, että – Marianpoleen saakka pääsisin, mutta jos puhumme todella tärkeästä paikasta, joka tosiaan voisi vetää yrityksiä, niin se on Kaunas. Pielustykin ja Kaunaksen välillä ei ole mitään muuta paikkaa. Siksi se on meidän painopisteessämme. Jos kysytte minulta, aiommeko onnistua, niin en tässä mitään tarkkaa päivämäärää halua sanoa teille mutta mitä tulee tähän li- solmukohtaan, niin siinähän on kysymys eurooppalaista rahasta. Haluamme yhdistää nämä. Eikä tässä ole kysymys mistään kalliista hankkeesta. Ja koska se on myös lähellä tätä lentokenttää, niin se tietysti on, se vastaa hyvin paljon strategiaamme. En tiedä, olenko vastannut kysymykseen. Kiitos herra Telitska siitä, että olette vastannut tosiaan edustajien kysymyksiin. Toivotamme teille onnea matkaan ja toivon yhteistyötä jatkossa kanssanne myös. Kiitokset myös teille. Kiitokset puolin ja toisin. Last but certainly not least, um... Viimeinen, mutta siitä huolimatta tärkeä, hän on hyvin kärsivällisesti odottanut. Tässä on kysymys ERTMS-hankkeesta ja haluaisin sanoa, että Signal-lehdessä näin, että mitä ETCS, niin yhdistynyt kuningaskunta näyttää tässä olemassa, näyttää olevan hyvää vauhtia eteenpäin. Tarvitsee kuitenkin suurennuslasin lukeakseen tämän, mutta ihmeitä voi tapahtua. Puheenvuoro on teillä. Chairman, thank you very much. Uh, since I am... Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä vastaan ERTMS-järjestelmästä, joka liittyy nopeuteen, eli minäkin koitan nyt vähän nopeuttaa ja esitellä sen mahdollisimman lyhyesti. Mainoitilla oli kaksi tavoitetta tukea matkatren pääosastoa ja määritellä ERTMS-standardit. Eli yksi standardi, joka korvaisi 23 kansallista standardia, mitä tulee mer- signalisaatioon ja nopeuden valvontaan, se olisi pohjana. Ja sitten sopimuksessa tahon kanssa meillä on kuusi käytävää. Tämä pohjautuu siihen, että rautateista haluttiin tehdä kunnollinen vaihtoehto rahtikuljetukselle maan liikenteessä. Miksi sitten rahdille annettiin etusia? No meidän piti edetä, koska kilpailukyvyn suhteen tämä oli hyvin alhainen ja meidän piti yhdistää se myöskin muihin liikennemuotoihin. Lisäksi, ja tätä nyt nähdään yhä enemmän, rahtiverkosto voisi merkittävästi vaikuttaa ympäristötavoitteisiin liittyen ilmastonmuutokseen. No mitä sitä on nyt toteutettu? No ensimmäinen vaihe oli se, että määritettiin yhteiset puitteet liikenteelle. Ja tästä tehtiin kaksi muistiota 2005. Silloin puhuttiin eri sidosryhmien kategorioista ja sitten 2007 siellä päätettiin näistä kuudesta rahtikäytävästä. komissio ja virasto ovat ponnistelleet tahon kanssa ja teknisesti meillä on ainutlaatuinen yksi standardi. Se sai lainvoiman vuonna 2008 ja se on versio 2.30Z. Sitten rautatiesektorilla tilanne parantuu. Ja tavoitteemme on saada aikaan versio 3.0.0, joka pitäisi saada lainvoima vuoden 2012 loppuun mennessä. Se ei tarkoita, että me voisi toimia sitä ennen. Me käytämme tämänhetkistä järjestelmää siihen mennessä, mutta rautatiealan pyynnöstä tätä parannetaan. Ja tähän liittyvät myöskin ohjelmistot. Toiminnallisesti meillä on kuusi käytävää, jotka ovat nyt eri vaiheissa. A. Rotterdam Genova. B. Tukholma Napoli. 3. Antwerp Basel Lyon. D. Valencia Budapest. E. Dresden Konstanta Romaniassa. Ja F. Antwerpen tai Rotterdam Venäjän rajalle. Jokaisessa käytävässä on oma organisaatio, kahdella tasolla. Ensinnäkin hallintoneuvosto, jossa hallinnoidaan infrastruktuuria, jossa ollaan vastuussa bisnessuunnitelmista kussakin hankkeessa. Ja meillä on hyviä läheisiä yhteyksiä näihin. Sitten on johtokunta. Siellä on ministeriöiden edustajia jäsenvaltioista, joita tämä käytävä koskee, koska he vastaavat strategiasta – ja sääntelystä ja myöskin pitkälti rahoituksesta. Me olemme onnistuneet sen, että A, C ja D osalta me olemme tehneet näistä johdokunnista eurooppalaisia intressiryhmiä, koska silloin voimme paremmin koordinoida hankkeita ja varmistaa jatkuvuuden ajan mittaan. Sehän on tärkeää, koska toimenpano vie aikaa. Ja nyt meillä on varmuus siitä, että tämä formaatti tämä kahden tason toiminta on riittävä näiden hankkeiden hallinnointiin ja kolme asioita pitää hallinnoida. Eli pullonkaulojen poistaminen, ERTMSn käyttöönotto ja sitten toiminnallisten sääntöjen käyttöönotto. Tästä yksi esimerkki. Rahtijunien pituus on noin 440 metriä ja se voidaan pidentää 750 metriin ilman suurempia ponnisteluita. Jos otamme kolme elementtiä, silloin, ja tämä on tavoitteemme joidenkin käytävän osalta, me voimme tehostaa tämänhetkistä kapasiteettia 50 prosentilla ja voimme parantaa myöskin luotettavuutta ja turvallisuutta 20-25 prosenttia. Eli kyse on merkittävistä lukemista. Sitten toinen asia, mitä tulee näiden käytävien hallinnointiin. Siellä pitää koordinoida tehokkaasti jäsenvaltioiden välillä, komission, rautatietahon välillä, eli toimijoiden välillä ja myöskin teollisuuden välillä. Eli tätä pitää hallinnoida ja näitä toimia pitää yhtenäistä, jotta saamme tuloksia. Ja yksi asia, josta vielä haluaisin puhua. Meillä pitää olla yhteinen näkemys jäsenvaltioissa siitä, miten asioihin pitää puuttua, koska jos viiveitä tulee syystä mistä hyvänsä yhdessä jäsenvaltiossa, se viivyttää koko täytäntöönpanoa. Eli meidän pitää mukauttaa ja koordinoida toimia jäsenvaltioissa, jotka ovat käytävän varrella. Se on tärkeää. Komissiossa on seurattu tuloksia. IRTMS-komitea, se on tekninen ja siellä tarkastellaan näiden standardien kehittymistä ja sitten ryhmä, joka seuraa järjestelmän täytäntöönpanoa näissä itse käytävissä. Komissio eteni asiassa tämän vuoden heinäkuussa ja se julkisti eurooppalaisen suunnitelman, jossa annetaan lainvoima näille käytäville ja myöskin aikataulu niiden täytäntöönpanolle. Näiden laitteistojen pitäisi olla valmiina vuonna 2015, viimeistään 2020, ja sitten junien oma laitteisto, uusi järjestelmä pitäisi saada käyttöön vuonna 2012. Eli tässä meillä on puitteet, jotka ovat tärkeitä, jotta voimme saada näitä hankkeita eteenpäin. Ja teollisuus ja myöskin rautatiesektori vaati välineitä – jotta olisi mahdollista paremmin suunnitella investointeja. No nyt meillä on tämä eurooppalainen suunnitelma. Sitten uuden mandaatin prioriteetit, ensinnäkin teknologian käyttöönotto, standardi on olemassa, mutta nyt meidän täytyy varmistaa, että laitteisto eri toimittajilta on yhteensopivaa. Ja näin ei vielä ole. Ja siksi otamme käyttöön testit Euroopassa ja näin voimme mahdollistaa tämän. Sitten uusien laitteistojen kustannukset ne ovat vielä liian korkeat, eli meidän täytyy tehdä työtä vielä sen parissa, jotta voimme saada hintaa alemmaksi. Ja tämä sektorin aloitteesta. Ja meidän pitäisi saada versio 3.0 käyttöön 2012. Suuri haaste tällä mandaatilla on myöskin se, että siirtyminen tämänhetkisestä järjestelmästä uuteen järjestelmään ei ole mitenkään helppoa kolmesta syystä. Ensinnäkin laitteisto voi olla 30, 40, 50 vuotta käytössä. Sitten on talouskriisi. Sehän vähentää näitä investointeja. Kaikki lasketaan tällä hetkellä rahassa, eli sekin täytyy muistaa. Ja sitten täytyy vielä todeta, jos nyt ihan avoimesti puhun. Jotkut suuret maat ovat vastahakoisia siirtymään kansallisesta järjestelmästä pois, koska he katsovat, että kansallinen järjestelmä on tehokas, ja he miettivät, miksi heidän pitäisi sitten vaihtaa. Eli meidän täytyy nyt viedä tätä eteenpäin, jotta voimme siirtyä kansallisista järjestelmistä ERTMS-järjestelmään. Jotkut pienemmät maat ovat päättäneet siirtyä siihen ja ovat jo tehneetkin niin. Sitten kolmas haaste seuraavalla mandaatilla on se, että käytävät pitäisi saada käyttöön Euroopan kehityssuunnitelman mukaisesti. Ja siihen vaaditaan paljon lisävaroja. Voin kertoa kohta vähän luvuista. Erityisesti meidän täytyy poistaa nämä pullonkaulat, ottaa ERTMS käyttöön ja harmonisoida näitä toimintasääntöjä. Tämä pitäisi toteuttaa yhdessä, koska muuten ei täysimittaisesti hyödytä näistä ohjelmista. Sitten suositukset koordinaattorina. Kaikkien pitäisi nyt ymmärtää, että me olemme siirtymässä kriittiseen vaiheeseen. Meillä on kunnollinen vaihtoehto, meillä on tekninen standardi, joka toimii. Ja siksi meillä on kunnollinen vaihtoehto rahtiliikenteelle. Ja siksi voimme sanoa, että se on nyt tai ei koskaan. Me emme voi enää viivyttää tätä vuosilla. Se täytyy tehdä nyt. Siirtyminen tähän järjestelmään on nyt uskottavaa ja luottava, koska tekniset asiat ovat nyt kunnossa ja aikataulu on jo määritelty. Eli tekniset mahdollisuudet ja eurooppalainen kehityssuunnitelma, niiden avulla tämä on mahdollista. Meillä on kolme määräaikaa 2012, jota tulee junien laitteistoon ja version 3 2015. Sitten nämä raidelaitteistot ja toinen määräraja junalaitteistoille. Ja sitten 2020 se oli sitten koko hankkeen päättymispäivämäärä. Me tarvitsemme kaikkien sidosryhmien tukea ja meillä pitää olla koordinoituja toimia jäsenvaltioissa, komissiossa, rautatiesektorilla ja teollisuuden alalla. Meidän pitää sopia oikeasta painopistealueesta ja päästä myöskin näihin tavoitteisiin, joista puhutaan tässä suunnitelmassa. Ja sitten kolmanneksi meillä pitäisi olla johdonmukainen oikeudellinen ja rahoituksellinen puitteisto. ERTMS, nämä kuusi käytävää eivät vielä ole mukana TEN-T-ohjelmassa. Ne pitäisi integroida sinne koska se on tärkeää, jotta meillä olisi kannustimia tehdä näitä muutoksia ja siirtyä uuteen järjestelmään, ja jotta ne voisivat saada myöskin eurooppalaista rahoitusta. Infrastruktuuriohjelma ja parannusten tekeminen on nyt kaikkein kallein osa, ja siihen vaaditaan jäsenvaltioiden ponnisteluita komission avulla, ja meidän pitäisi myöskin harkita niitä näissä Euroopan laajuisten verkkojen ohjelmissa. ERTMS voi vaikuttaa kilpailukykyyn ainoastaan, jos me tarkastelemme sitä, miten voidaan optimoida nämä kolme seikkaa, jotka mainitsin. Rahoituksen vahvistaminen, sitä pitäisi tarkastella. Meillä on ollut kaksi tarjouskilpailua, 500 miljoonaa saamme edellisestä talousarviosta – Haluamme nyt ottaa ERTMSn käyttöön sekä raiteiden että junalaitteiston osalta, kun otetaan huomioon 2012 sanon kriittinen junalaitteiston osalta ja myöskin 300 kehityksen osalta. Voimme katsoa mahdollisuutta sitä, että vuonna 2011 on vielä kolmas kierros. Ja sitten keskipitkällä aikavälillä, eli 2012-2020, ensimmäiset arviot, jos haluamme varustaa 25 000 kilometriä raiteita ja siihen tarvitaan hyvin paljon varoja, eli noin 5 miljardia euroa. ponnittoituista nyt puhutaan. Meillä on 3400 kilometriä varustettu. Eli se pitäisi kymmenkertaistaa vuoteen 2020 mennessä, eli se on suuri hanke, mutta se vaikuttaa myöskin hyvin paljon näiden käytävien tehokkuuteen, joita nyt tarkastellaan tärkeänä osana EU-taloutta. Lopuksi viimeisen neljän vuoden aikana olemme luoneet olosuhteet, tehneet menestyksen tästä verkostosta. Olemme määritelleet näitä standardeja 23 standardin tilalle, jotka tällä hetkellä vielä ovat käytössä. Ja me olemme luoneet näitä olosuhteita, mutta nyt täytyy siirtyä eteenpäin ja panna nämä täytäntöön. Ja olen kiitollinen yhteistyöstä liikenteen pääosaston ja rautatieviraston kanssa. Ilman heitä olisi mahdotonta edetä, mutta haluaisin korostaa, että minun suositukseni ovat minimisuosituksia, jotta tästä saataisiin menestys tulevaisuutta silmällä pitäen. Kiitos. Mr. Bing. Kiitos. Herra Gross. Vielen Dank. Kiitoksia. No voin puhua ranskaa, niin ei tarvitse tulkkausta. En haluaisi aloittaa provosoivalla keskustelulla koskien investoinnin tarpeellisuutta. Varmasti olemme kaikki vakuuttuneita tämän asiakirjakokonaisuuden tarpeellisuudesta ja myös siitä, kuinka tärkeää on turvallisuus. Onko teidän mielestänne tekninen eh, kehityskysymys, eh, rakenteet, joita tässä olette osoittanut eh, ainakin osittain mietinnössä ne rakenteet maissa, joihin siirtymä on kaikkein vaikeinta, vai rahoitusko teidän mielestänne olet, ovat kaikkein tärkeimpiä esteitä sille, että ei päästä eteenpäin, toisin sanoen tekniikkarahasto rahasto vai mikä? Ja toinenkin kysymykseni koskee suoraan tekniikkaa eh, ja investointeja. Eh, sanoitte, että kun puhutaan eh, kuljetuksesta raiteilla ja ja raiteethan saattavat olla esimerkiksi 30 vuoden ikäisiä, joten nyt joudutaan vaihtamaan raiteita monen kymmenen vuoden ajan. En eikö kannattaisi katsoa, mihin täytyisi keskittyä erityisesti saruan osalta keskityttäisiin raidetöihin ja sitten sen jälkeen tehtäisiin myös investoinnit sen mukaisesti. Ja viimeinen kysymykseni Eh, onpa sitten uusi tai vanha jäsen liikennevaliokunnassa, eh, jokainen on voinut havaita, kuinka paljon ensisijaisuuksia meillä täällä on. Pitkä luettelo ensisijaisia tavoitteita on näiden vuosien aikana mennyt meidän käsiemme lävitse. En tarkoita komission jäsen mukaan, vaan meidän omien tavoitteidemme mukaisesti. Eikö meidän joskus kannattaisi katsoa kaikkia näitä ensisijaisuusluetteloja ja määritellä niiden tavoitteet? Ei kerätä niitä viiteen tai kuuteen luetteloon, vaan mahdollisesti toimia niin, että meillä olisi viisi, kuusi tai jopa kymmenen ensisijaisuutta, joista sitten määrittelisimme tavoitteemme. Kiitos sitten edustaja Kramer. Also wir haben ja schon lange die Debatte gehabt und Tästä on keskusteltu pitkään ja olen kuullut usein, että tämä on liian kallista ja että sinne halutaan vielä lisää rahaa, vaikka sanomme, että 50 prosenttia tästä rahoitetaan rajat ylittäen. Onko tästä valitettu edelleen No tietysti kaikki haluavat edelleen enemmän rahaa, mutta ihan kaikki ei ole mahdollista. Aikaisemmin myöskin päätettiin, ja tämän aamullakin kuulimme, että on yli sata ehdotusta siitä, miten järjestelmä vielä voitaisiin parantaa. Ja senhän pitää olla yhteen sopiva ylhäältä alas, sitten sitä voidaan kehittää edelleen. Onko tästä pidetty kiinni? Ovatko nämä kaikki parannusehdotukset ylhäältä alas yhteensopivia, niin ettei tarvitse taas pelätä sitä, että meillä 23 vanha järjestelmä ja sitten tehdään 23 uutta järjestelmää. Onko hyväksytty, että uusilla rataosuuksilla EUn yhteisrahoitus on löyty lukkoon, jos ajatellaan Berliinin Rostokia, siellähän laskettiin jokainen kilometri. Siellä ei haluttu käyttää tätä järjestelmää. Eli onko tästä jo päästy sopuun vai onko näissä asioissa vielä riitaa? Sitten Lötschwe-tunneli. Siellä käytetään ERTMS-järjestelmää. Ja mitä vaikutuksia tällä on ollut? Onko sinne ostettu nyt enemmän näitä tällaisia vetureita? Sehän on yksi pullonkaula, eli onko siellä ollut myönteisiä vaikutuksia? Ja sitten ERTMS Sitähän on viety Intiaan, Kiinaan, Sveitsiin. Sehän ei ole EU-maa. Se on ainoa maa Euroopassa, joka on täysin ottanut käyttöön tämän koko ERTMS-pohjaisen järjestelmän. Voisitko luetteloida, missä tätä jo sovelletaan? Sitten voimme tiedä, missä ERTMS on jo käytössä. Bern ja Läpsi on tiedossa. Sitten Napoli, Rooma. Sielläkin käytetään tätä ERTMS-järjestelmää. Eli näin voisimme <coughs> osoittaa tämän. Ja miten tätä painostusta voitaisiin jatkaa, jotta nämä tyhjät kohdat saataisiin vielä täytettyä. Thanks, Michael. Uh, questions from me. Kiitos. Kysymys minulta. Itse asiassa kaksi. Miksi yhdistynyt kuningaskunta vaikuttaa olevan hyvin haalea, mitä ERTMS-järjestelmään tulee. Kun se toisaalta ei vastusta sitä, eikä liioin ota sitä vastaan avosyliin. Ja seuraava kysymys itse asiassa on jatkoa sille, mitä Mika Kraame sanoi, mitä uusiin reitteihin tai rautatieosuuksiin tulee. Me haluamme tällaisen huippunopean radan Lontoosta pohjoiseen Manchesteriin ja eteenpäin. Odottaisitteko, että tämä rakennettaisiin ERTMS-standardien mukaan vai onko niin, että meillä yhä tu- Herra Fidanza haluaisi kommentoida. Grazie Presidente. Io mm, inizierei con una battuta. Se vuole le presto la nostra lente di ingrandimento perché... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Jos haluatte lainaan suurennuslasia, no tämä nyt on leikkiä, mutta hyvin useinhan eh, Italia on aika eh, alhaalla luettanoissa häntä päässä. Mutta nyt kun on luotu ERTMS, eh, e olemme saaneet aika hyviä tuloksia, koska meidän järjestelmämme eh, oli aikaisemmin hyvin vanha ja nyt meillä oli mahdollisuus eh, omaksua uusin teknologia, joten todellakin tällä hetkellä eh, olemme paljon pidemmällä kuin moni muu maa näissä kysymyksissä. Itse haluaisin esittää kysymyksen turvallisuudesta. Meidän maassamme oli Vieraitsossa erittäin traaginen onnettomuus muutama kuukausi sitten, jossa tietysti heräsi kysymys turvallisuudesta ja siitä, millä menetelmällä sallitaan kansainväliset tavarakuljetukset rajojen yli. Joten olen sitä mieltä, että kehityskulku, jota me haluamme tukea, sitä, että e RTMS-teknologia kehittyy, täytyy mutta se täytyy kuitenkin toteuttaa niin, että mukana on Euroopan eh, rautatievirasto ja lupamenettely on kaikkialla sama. Eh, tämän täytyisi antaa virastolle mahdollisuus reagoida, eh, jotta rautatieverkosto olisi joustavampi tietenkin, mutta myös turvallisempi, erityisesti matkustajien osalta, mutta tietysti myös tavaroiden osalta. Ihmisethän kuitenkin asuvat myös rautateiden lähellä, joten heitäkin on suojeltava. Ihmettelenkin, olisiko mahdollista tiivistä yhteistyötä esimerkiksi koordinaattorien ja Euroopan rautatieviraston välillä. Herra puheenjohtaja, minulla olisi konkreettinen kysymys on ihan tunnettua, että on suuria maita, jotka haluavat säilyttää oman järjestelmänsä. Ja sitten on pieniä maita, joilla on ongelmia tällaisessa lähestymistavassa. Esititte kysymyksen siitä, voidaanko painostaa tiettyjä maita. Itse haluaisin kysyä teiltä, miten olette ajatellut, ratkaistavaksi tämän ongelman? Okei, okay, puheenvuoro on First of all, I want to uh, answer the question which... Ensinnäkin vastaan kysymykseen, jonka Grosch esitti. Tekniset kysymykset eivät enää ole este. Näiden rakenteiden yhdistäminen, esimerkiksi se tapa, millä hoidetaan suhteet jäsenvaltioihin – ja rautatiesektorille näitä käytäviä pitkin. Sitä pitää selkeästi parantaa, jos halutaan päästä tavoitteisiin. Sitten rahoituksen osalta siellähän puhutaan suurista summista. Ja meidän pitäisi miettiä sekä talousarviota kansallisella tasolla ja tukea, jota komissio voi antaa – mutta voi myöskin miettiä vaihtoehtoisia rahoituslähteitä näille käytäville itsessään. Eli nämä ovat kaksi tärkeintä kohtaa. Sitten junalaitteistosta. Sinähän on käyttänyt ERTS uusiin vetureihin. Se on halvempaa ja jos on kohtuullinen hinta, sitten ei olisi mitään ongelmia saada vakuuttuneeksi rautatieyritykseen tekemään näin, mutta suunnitelman pohjalta meidän täytyy ottaa käyttöön nämä välineet. Tietysti on vielä ongelmia, joita pitää tarkastella ja keskustella eri tahojen kanssa, koska kyse liittyy laitteiston vanhentumiseen ja ikääntymiseen. Eli siinä mielessä se on ongelma. Tällä hetkellä Meillä on mahdollista rahoittaa nämä 50 prosentin osuudella. Ja kysymys on sitten, onko se sitten mahdollista seuraavasta talousarviosta, jotta meillä olisi oikeat kannustimet varustaa myöskin vanhempia junia. Sitten painopistealueesta totta kai olen vaikuttunut siitä, mitä kaikki kollegani ovat täällä sanoneet näistä suunnitelmista ja tarpeista, integraatiosta kuljetusalalla. Ja sitten tämä on poliittinen ongelma, komission ja myöskin parlamentin ongelma, Meidän täytyy katsoa, missä ovat painopistealueet. Minä voin vain sanoa, että vuonna neljä vuotta sitten, 2005, nyt meillä on järjestelmä, joka voidaan ottaa käyttöön. Meidän täytyy painostaa taloudellisia seikkoja ja täytäntöönpanoa, koska rautatierahdin pitäisi olla yhdistettävissä muihin kuljetusmuotoihin. Eli koordinaattori tarkistelee tällaisia kysymyksiä. Sitten painopistealueena myöskin pitää ottaa käytävät käyttöön TEN-järjestelmään, koska sitten meillä on hiukan joustavuutta, jotta voimme saada lisää investointeja. Sitten Kremerin kysymys. Valitukset, joita aikaisemmin tuli, niitä tulee nyt vähemmän, ja tämän, nyt ei enää keskustella tästä. Eli onko tämä 203 Z, onko se sopiva vai tarvitaanko uusi järjestelmä? Se on nyt selvää. Sektori hyväksyy nyt sen, että meillä on ohjelma, joka on siirtymässä 3.0 versioon vuonna 2012. Ja nämä kaksi versiota toimivat yhdessä. Eli jos joku ottaa käyttöön 203D, niin sitten siihen voidaan yhdistää tämä 3.0.0. Eli yhteen sopimus toimii aina taaksepäin. Eli mitään ongelmia ei ole, eikä myöskään mitään viiveitä joidenkin maiden osalta, jotka välittömästi haluaisivat ottaa käyttöön 203D. Sitten onko täällä ollut myönteisiä vaikutuksia vetureiden hankkimiseen? No, Sveitsissä on kokonaiskäsitys siitä, mitä voidaan tehdä ja mitä voidaan odottaa. Ja siellä odotetaan hyvin paljon, että noudatamme tätä ohjelmaa, joka on määritelty eri käytävien osalta. Ja minun mielestäni, jos me panemme täytäntöön, ja jos haluamme olla uskottavia näiden ohjelmien osalta, erityisesti niiden eurooppalaisen suunnitelman täytäntöönpanon osalta, se vaikuttaa siihen, voimmeko nopeuttaa uusien veturien hankkimista. Ja sitten viennistä, no tähän nähdään yhä enemmän. Eurooppalainen teollisuus vie näitä järjestelmiä yhä enemmän muualle. Se on kilpailukykyinen järjestelmä, on, joka on hyväksytty monissa maissa, mutta voimme myöskin osoittaa yhä enemmän näitä sovelluksia. Näin puhuimme siitä, miten tämä toimii Italiassa. Voimme puhua myöskin Espanjan tilanteesta, tai linjasta, joka viimeinkin saadaan käyttöön. Mutta vielä korostaisin sitä, että tärkeää on myöskin se, että noudatamme tätä käytävien suunnitelmaa. Silloin voimme osoittaa, että näissä käytävissä on järkeä ja että meillä on teknisiä parannuksia. Eli me osallistumme tähän, kun otamme käyttöön uuden järjestelmän. Ja on hyvin tärkeää saada rahtiliikenteestä kilpailukykyistä. Mutta meillä on ongelmia ja yhä enemmän ongelmia kilpailukyvyn suhteen. Sitten puheenjohtaja kysyi, miksi yhdistynyt kuningaskunta ei ole ollut halukas ottamaan käyttöön tätä järjestelmää. No, tämä nyt ehkä on yksi järjestelmän heikkous siinä mielessä, että mitään raidelevytä ei ole otettu tässä suhteudessa käyttöön. Jos se voidaan ottaa siihen mukaan, niin sitten voimme hyväksyä tämän Eurostarin ja muut nopeat junat, mutta rahtien osalta näistä ei ole vielä tehty päätöstä. Jotakin voidaan tarkistella. Sitten nämä nopeat junayhteydet, joita rakennetaan yhdistyisen kuningaskuntaan. Uusilla reiteillä on velvollisuus käyttää tätä järjestelmää, eli tälläkin linjalla varmaan on ERTMS sitten käytössä. Sitten Fidanza. Tuli täysin oikeassa. Meidän täytyy nyt tarkastella kaikkia vaikutuksia, joita koituu siitä, että uusi järjestelmä otetaan käyttöön. Ne ovat tärkeitä turvallisuusviranomaisten suhteen ja monet muut kansalliset ja eurooppalaiset viranomaiset myöskin ovat tässä mukana. Nyt meillä on tämä järjestelmä. Tämä aikaisemmin oli heikkous, meillä ei ollut tätä järjestelmää, mutta nyt meillä on vakaa järjestelmä, joten käytävien hallinnoitsijien pitää tarkastella näitä ja ensi viikolla saammekin kuulla, miten voidaan yhtenäistää näitä operatiivisia sääntöjä ja myöskin turvallisuussääntöjä. Ja odotamme, että uuden järjestelmän myötä voimme parantaa 20-25 prosenttia. Se on odotuksemme tämän järjestelmän osalta. Sitten Bach. Te kysyitte. Niin, hallitusten painosta. Well, the... Problem... Niin, ongelma, niin kysymys oikeastaan on se, että tässä vaiheessa ollaan eurooppalaista suunnitelmaa tekemässä ja meillähän on äh, lakisääteinen äh, puitteisto tälle, jonka jäsenmaat ovat hyväksyneet, joten äh, tässä vaiheessa komissio joutuu katsomaan, mitä pakotteita on, kun jokin maa ei suostu noudattamaan tätä ideaa yhdyskäytävä kysymyksessä. Me toimimme, mutta komissio myös joutuu katsomaan, miten sen antamia ohjeita noudatetaan. Okay, can I... Thank you. Haluaisin kiittää teitä omasta osuudestanne ja kuten kaikki myy, muutkin – kaikille muille olen sanonut, että odotamme yhteistyötä kanssanne ja varmasti pääsemme sinne, minne olemme pyrkimässä ja kurkottamassa lähitulevaisuudessa. Tiedän, että ihmeiden aikaansaaminen vie hieman kauemmin, mutta katsotaan kuitenkin, mitä saamme aikaan, joten suu kiitos. Voisin antaa teille Philisto Rugby on saanut tällaisen avustuksen. Voisitte ehkä brittihallitusta yrittää nyt sitten tällä suostuttaa ERTMS-järjestelmän. Suurkiitos. Kollegat, muita asioita kohdassa. Uskaltaako joku esittää jotain? Mikäli ei kukaan uskalla käyttää tässä puheenvuoroa, Muistutan teitä siitä, että seuraava kokous on marraskuussa 9. marraskuuta kello 15.00. Ja kiitän kaikkia työstään sihteereitä ja tulkkeja ja julistan kokouksen päättyneeksi. Uh, Thanks, Vice President. <laughs>